Uh, um, Hyvää huomenta kaikille. Herra Van de Kamp, joka on avainhenkilö ICOL-mietinnössä, on nyt saapunut paikalle. Sena Lovahan on ollut täällä jo jonkin aikaa, Rouva Ryyläkin on paikalla, joten melkein kaikki Värjöstilet ovat paikalla, vain liberaalit ovat vielä poissa. Ehkä hekin tulevat vielä paikalle. Joten haluaisinkin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän kokoukseen. Meillä on nyt kaksi istuntoa, tai kolme itse asiassa tänä aamuna, tänä iltapäivänä ja sitten huomenna aamulla. Haluaisin vaan äm, huomattaa pienistä muutoksista esityslistan järjestykseen. Nimittäin julkisen sektorin verkkosivustojen saavutettavuus tulee tuon yhdennettyjen paketin jakelumarkkinoiden jälkeen. Eli siis 10, 40 ja 11, 10 ovat nuo, nuo ajat. Ja sitten herra Schmidtin mietinnön äänestystä lykätään 17. joulukuuta asti, sillä itse asiassa Ekon on myös lykännyt, lykännyt äänestystään. Tässä on kyse kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta nostetuista vahingonkorvauskanteista. Meidän pitää myös jurin mi- mielipidettä odottaa tuon ehdotuksen uudelleen laadinnasta, joten Näistä syistä meillä on tänään tai huomenna ö, enemmän aikaa käsitellä Rouva Seinalovan toista mietintöä, ö, nimittäin icol järjestelmistä puhutaan myös huomenna. Voidaanko esityslista hyväksyä tässä muodossa? Kiitos paljon. Tämä kokous menee suorana internettiin, joten tervetuloa myös internetin kautta meitä kuunteleville meillä meidän uutiskirjeestä me on tullut uusi painos. Öm, eli siis marraskuun uutiskirja on ilmestynyt. Eli jos haluatte tällaisen uutiskirjan saada, voitte rekisteröityä IMKON sivuilla parlamentin sivuston kautta uutiskirjeen sähköpostilistalle. listalle ja lisäksi meillä on tämä mm, paperittomien kokouksien aloite nyt meneillään, joten e, jos ette halua käyttää paperiversioita kokousasiakirjoista, vaan käyttää iPadin, e, iPadia mieluummin, niin, niin ilmoittakaa siitä, näin voimme olla ympäristöystävällisempiä meillä on lisäksi sitten pöytäkirja kokouksesta 17. lokakuuta 2013. Eh, jos siihen ei ole vastalausetta tullut tämän kokouksen loppuun mennessä, niin se katsotaan hyväksytyksi. Kaksi huomautusta vielä. Ensinnäkin kolmikantaneuvottelut. Ja Rouva Saldemuusahan on täällä paikalla, joten hän voisi itsensä ja rouva Pietikäisen puolesta kertoa tärkeästä ehdotuksesta, joka koskee tuoteturvallisuutta ja markkinavalvonnasta. Mikä siis on nykytilanne neuvotteluissa neuvoston kanssa? Ole hyvä. Kiitoksia, herra Harbor. Emme ole vielä käynnistäneet keskusteluja. Odottelemme vielä neuvoston vastausta. Hekin keskustelevat edelleen siitä, annetaanko neuvotteluvaltuudet vai ei. Totta kai Meillä on koko paketti, myös kuluttajatuote, turvallisuus ja markin, markkinavalvonta-asetus. Tuotaturvallisuudessa on ongelmia, jotka liittyvät seitsemän artiklaan Made in merkintä liittyen, mutta myös markkinavalvonnassa on jotain ongelmia. Meillä on jotain päivämääriä mielessä tälläkin viikolla, mutta olemme lykänneet ne. Vielä toivon, että pystyisimme saattamaan neuvottelut päätökseen. Ei ehkä tänään, mutta pari viikon sisällä täytyy vielä miettiä, pitäisikö tämä mietintö viedä täysistuntoon, koska tarvitsemme suunnitelman aikataulun tarvittaessa, mutta niin pitkällä ei vielä olla. Edelleen kuitenkin elän toivossa. Tähän mennessä mitä neuvotteluja ei ole käynnistetty siis ei ainakaan parlamentin ja neuvoston kesken. Neuvostossa toki neuvotellaan. Olen tavannut usein eri sidosryhmiä. Olen pyrkinyt myös varjosittelijöille tästä tiedottaminen Sirpa Pietikäinen minä tapasimme viime viikolla varjosittelijöiden kanssa ja kaikki olivat samaa mieltä, että ei voida aloittaa ennen kuin on neuvotteluvaltuudet neuvostolta, mutta totta kai se tarvitaan, koska kyllä tämä ratkaisu on löydettävissä luotasi kysymyksiin seitsemän artiklaankin, kunhan päästään saman pöydän ääreen. Eli sitä vielä viedämme eteenpäin, mutta vielä ei ole mitään uutisen neuvostosta kuulunut. Thank you very much. No hyvä, kiitos, että jatkatte painostusta. On kyllä on suuri pettymys, ähm, kun olette panostaneet asiaan äh, sinä ja Rova Pietikäinen ja koko valiokuntahan ähm, panosti tähän asiaan ja äänesti viime kuussa, jotta olisi aikaa neuvotteluille. Ja nyt sitten tämä on kyllä suuri pettymys Euroopan kuluttajille, että neuvottelut ole saatu aloitetuksi. Puhuin herra Tajanin kanssa ja äm, hän sanoi, että kompromissia yritetään saada aikaiseksi tuosta alkuperämerkinnästä. Öm, mutta Mehän halusimme sopimuksen ennen vaaleja, joten pysyttelemme tässä kyllä ajan tasalla. Kuten sanoitte, yksi strategia, jota valiokunta harkitsee ja josta koordinaattorit puhuvat, on se, että jatketaan loppuäänestykseen mahdollisimman nopeasti ja näin saadaan parlamentille selkeä mandaatti, jonka pohjalta neuvotella. Eli kiitos työstänne. Rova Weiler ei ole nyt täällä, mutta minä voisin kertoa, että eilen oli kolmikantaneuvottelut ja olemme radiolaitodirektiivistä aloittaneet neuvottelut puheenjohtajavaltion kanssa. Rakentava, kokous eilen oli hyvin rakentava ja olemme nyt tunnistaneet ne asiat, joissa neuvostolla on vaikeuksia päästä ratkaisuun Tämä kokous oli oikein rakentava. Rova Rylä oli myös paikalla ja me puhuimme monista eri ratkaisuista, vaihdoimme näkemyksiä ja olen erittäin, tai olen itse asiassa optimistisempi nyt kuin ennen kokousta. Toivottavasti saamme tästä tärkeästä ehdotuksesta ratkaisun aikaiseksi. Nyt pyydän anteeksi vielä, että Rova Seinalova joutui odottamaan ennen kuin hänen mietintöään käsitellään mutta nyt voimme sitten tätä käsitellä tätä ICOL-järjestelmän ensimmäistä asiakirjaa, nimittäin ICOL-järjestelmän käyttöönottoa. Nyt Rova Senalova saa puheenvuoron ja sen jälkeen sitten Van de Kamp, Ryyle ja minäkin puhun varjaesittelijänä sen jälkeen. Kiitos. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Kiitoksia Kuten totesitte, tämä lausunto liikennevaliokunnalle käsittelee päätöstä, jonka tarkoituksena on käyttää e-call-järjestelmää. Tarkoituksena on saada aikaiseksi koordinoitu ja yhteen toiva e-call-palvelu koko Euroopan unionin alueella. Kuten aikaisemmin on todettu, komissio, komissio tässä puhuu tästä oma-aloitemietinnöstä, joka on viime vuonna hyväksytty parlamentissa ja, ja nyt tässä on kyseessä ainoastaan 12 tarkistusta ja kaikki melkein parantavat ehdotusta. Valmistelen uskon, että lausunnon tulisi painottaa tuota siirtoa 112-palveluun, joka tulisi olla myöskin e-call-järjestelmän pohjalla. Haluan sanoa, että e-call-hätäpalvelujärjestelmänä pitäisi tarjota kaikille tieliikenteessä mukana oleville maksutta. Tässä on kolme tarkistusta. Yhdessä valitellaan sitä, että uuden järjestelmän etuja pitäisi enemmän, niistä pitäisi tiedottaa kuluttajille ja käyttäjille. Tässä uskotaan, että myöskin tiedotuskampanjoiden pitäisi Niitä pitäisi järjestää ennen e-call-järjestelmän käyttöönottoa. Ja myöskin komission ja paikallisviranomaisten tulisi ottaa tämä huomioon. Herra Weidenholzer on sitä mieltä, että meidän pitäisi mainita myöskin tietosuoja, mikä on tietysti erittäin tärkeä asia, koska kansalaisten tulisi tietää, että e-call-järjestelmä ei kuitenkaan johda siihen, että esimerkiksi tietoja tässä nauhoitettaisiin. Ja minä olen tässä tarjonnut kompromissitarkistusta. Sitten tässä puhutaan tietosuojasta. Rova Tuun ehdottaa, että tietosuojan pitäisi olla linjauksessa EU-lainsäädännön kanssa tästä aiheesta. Sitten tarkistus neljä herra Weidenholzerilta. Hän vaatii jäsenvaltioita tarjoamaan tietojen siirrettävyys, että jäsenvaltion täytyy huolehtia tietojen siirrettävyydestä ja tarkistuksessa 12 tietojen siirtäminen IK-järjestelmän kautta on sellainen, että jäsenvaltion tulisi käyttää sitä ainoastaan hätätapau- hätätapauksissa. Olen puhunut herra Weidenholzerin kanssa ja olemme sopineet, että tähän tehdään suullinen tarkistus, sillä jos tietoja saadaan onnettomuuksissa, niin niitä voidaan käyttää esimerkiksi liikenteen siirtämisessä toisille teille, jotta mitään jälkionnettomuuksia ei tapahdu. Sitten tässä muita ehdotuksia, joita herra van de Kamp on tehnyt, tarkistukset 8 ja 11. Hän vaatii, että tässä voitaisiin käyttää myöskin mobiiliterminaalia ja tämä pitäisi siirtää tämä järjestelmä myöskin e-call-järjestelmään. Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että kun järjestelmää lokakuussa 2015 otetaan käyttöön, tämä otetaan huomioon. Minä ehdotan, että kaikki kansalaiset pääsisivät käyttämään näitä hätäpalveluja 112. Se on yleismaailmallinen palvelu ja tästä syystä yleispalveludirektiivi myöskin sen kattaa tämän päätöksen ulkopuolella. Ehkä komissio voisi selventää meille, mitä teknisiä rajoituksia tässä on käytetty, jotka tekevät tämän e-call käytön mahdottomaksi. On myöskin vaarallista tehdä tästä vaatimuksesta ennakkoedellytys IK-järjestelmän käyttämiseksi. Mielestäni tämä parlamentin vaatimus on kuitenkin legitiimi, joten siitä pitäisi pitää kiinni ainakin johdanto-osassa. Sitten viimeinen tarkistus, jota haluaisin kommentoida, on tarkistus 10, jonka on esittänyt herra de Jong. Tämä on ainoa tarkistus, joka minun täytyy hylätä, koska se menee tämän esityksen vastaisen suuntaan. Jäsenvaltiot, jotka eivät halua käyttää tätä ehdotusta, hätäpuheluja ei voida hoitaa riittävällä tavalla. Ja näin tienkäyttäjät eivät voisi hyötyä tästä ehdotuksesta ja se menee sitten aikaisemman parlamentin hyväksymän lausunnon vastaisen suuntaan. Nämä ovat minun ehdotukseni ja toivottavasti lausunnostani niin äänestetään huomenna. Kiitos. Good. Thank you very much. Kiitos tästä tarkistusten läpikäymisestä. Nyt ensiksi puheenvuoron saa herra Van de Kamp, joka on EPPn varjoesittelijä. Kiitos herra puheenjohtaja. de rapporteur bedanken voor de doortastende aanpak. Um... Ähm, niin, itse asiassa haluaisin ensiksi kiittää Esittelijä hyvästä ehdotuksesta. Esittelijä on ollut hyvin aktiivinen ja hän on todellakin johtanut varjostelijoiden kokouksia hyvin. Tämä EK-järjestelmä ei toimi hyvin, jos yksi yksi kaksi järjestelmä ei toimi hyvin. Tässä lausunnossa on todettu hyvin nämä yhteys Y112 järjestelmään, siihen järjestelmään. Talouden toimijat sanovat yhä uudelleen, että 112 järjestelmä ei vieläkään toimi kaikissa jäsenvaltioissa oikealla tavalla. 112 järjestelmä kuuluu universaalin direktiivin alaisuuteen. Tulevaisuuden kannalta sanoisin, että tässä IK-lausunnossa pitäisi vielä viitata paremmin 112-järjestelmään. Komissio ei ole tähän tyytyväinen, sen tiedän, mutta eihän komissio, komissio pidä kaikkesta pitää, vaan tätä, tässä pitää vain tätä ehdotusta parantaa. Ja sitten yksityisyyden ja tietosuoja ja yksityisen, yksityisyyden suoja ja tietosuoja, se on parlamentin tärkeä aihe, mutta tässähän on kyse ennen kaikkea hätätilanteista tässä e-call-järjestelmässä. Tässä on kyse hätäpuheluista ja niiden tapauksessa järjestelmän tehokkuus on etusijalla. Joten minun puolestani kyllä huomenna voidaan tästä, tästä lausunnosta äänestää. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mrs. Ruler? Okay. Um. Niin, kiitos. Minun puolestani voisin vielä sanoa, että olen tyytyväinen valmistelijan lähestymistapaan ja minunkaan mielestäni ei pitäisi puoltaa tuota Cornelisten Jongin tarkistusta, sehän kyseenalaistaa tavoitteemme. Sitten 112 ja hätäpuhelut ja soittajan paikannus. Kuten varmasti tiedätte, meillä on tänä iltapäivänä kuuleminen minun mietinnöstäni, eli sähköisen viestinnän uudistamisesta. Minä olen nyt ähm, avannut tilaisuuden tarkistaa tuota yleispalveludirektiiviä. Ja ähm, niin voisimme ehkä Rouva Senaolovan kanssa myös puhua tuosta 112-järjestelmässä. Järjestelmästä. Tämä voisi tulla esille seuraavassa uudistuksessa. Emme sitä tällä vaalikaudella saa vielä tehtyä, mutta ehkä voisimme jonkinlaisen pohjan saada aikaiseksi. Muutoin olen tyytyväinen siihen, että olemme myös ottaneet huomioon tietosuojavaltuutetun mm, kannan. Se on, meidän pitää heijastella tätä mielipidettä, sillä mehän teemme myös tiukkaa yhteistyötä tietosuojavaltuutetun kanssa. De Preo-komissiosta on paikalla. Hänhän on asiasta vastaava henkilö, joten hänkin saisi puheenvuoron. Haluaisiko joku muu ö, kollega nyt vielä ensiksi puhua asiasta? Ilmeisesti ei, joten Rova de Brejo, tervetuloa valiokuntaan. Olkaa hyvä. Um. Kiitos puheenjohtaja. En puhu pitkälti, koska aivan työn alusta alkaen aika lailla samoilla linjoilla parlamentin ja komission kesken. Tuskin on yllätys teille, jos sanon, että olemme kiitollisia useimmista tehdyistä tarkistuksista, ainakin ja myös kompromissit, tarkistukset, joihin Rova Sehnalovaa mainitsi liittyen valistuskampanjaan, tietosuojaan mainiosti sopivat meillekin. Kymmenen tarkistuksen ei kannata uhrata aikaa sen enempää. Kuulin jo sen, että, että me emme voi sitä tukea. Se on meille tärkeä kysymys myös. Jos sieltä poistetaan käyttöönottovelvoite, niin se ensinnäkin haittaisi valiokunta-aloitteisen mietinnön eteenpäin menoa, kuten myös komission ehdotuksen eteenpäin menoa, eli me voi tukea sitä. Muutama sana tarkistuksesta 8 ja 11. Niiltä osin olemme komissio ymmärtänyt kyllä tarkistusten tavoitteen. Haluatte varmistaa, että kansalaiset, eivätkä pelkästään ne, joilla on e laitteet autoissaan, voivat hyötyä jo käytössä olevista GNSS-paikannustekniikasta. No en tästäkään sen enempää puhu. Oikeudellisesti olette itsekin niitä jo tuoneet esille. Eli tekniikasta hikosen enemmän. Meidän mielestämme me pelkäämme sitä, että kun siellä on syitä, että ihmiset haluavat sulkea GNSS-paikannustekniikan, ja sitten kun uudelleen sitä alkavat käyttää, niin siihen menee aikaa tavallaan. Eli tässä on myös tämmöisiä ongelmia, jotka on syytä muistaa. Lisäksi viittaisin toiseen ongelmaan – joka liittyy luotettavuuteen, käyttää niitä sisätiloissa. Mitäpä sattuu, jos on sisätiloissa, rakennuksessa ja järjestelmä ei kerta kaikkiaan toimi. Tässä on nyt kaksi tärkeintä syytä, joiden pohjalta olemme päätyneet siihen, että pitäisi olla hiukkasen varovaisempi tämän kanssa. Emme tukisi niitä tarkistuksia. Toivottavasti vastasin kysymyksiinne, puheenjohtaja. Yes, certainly. Well, thank you very much. Kiitos paljon. Me todellakin äänestämme huomenna tästä ehdotuksen osasta, ja tämähän ähm, menee sitten liikennevaliokuntaan. Haluaisiko Rova Seinalova nyt sitten tehdä vielä yhteenvedon? Haluaisin vain kiittää kaikista kommenteista ja tuesta ja Todellakin odotan huomista äänestystä, joka vie meitä vielä eteenpäin. Haluaisin kutsua teidät huomiseen kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään e-call-järjestelmää. Ja tämä on eh, Euroopan tietosuoja-valtuutetun kuuleminen. Ja me koordinoimme tätä pilottihanketta paneelissa. Tämä on pilottihanke, jossa tutkitaan jäsenvaltioiden valmiuden tasoa, kun ajatellaan rajat ylittävien IKL-järjestelmien ja Galileo-järjestelmien toimivuutta. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi sinne. Kiitos paljon. Minäkin kyllä haluaisin kannustaa ihmisiä tulemaan tähän kuulemiseen, joka järjestetään huomenna kello 11 äänestysten jälkeen. Tai voitte kuunnella tilaisuutta myös internetissä. Meillä on sitten paljon aikaa myös käsillä tuota asiaa 11.12. Ja se on hienoa, koska olisi hyödyllistä ö, saada myös selkeitä tietoja tästä ihmiselle, koska väärinkäsityksiä on muutamia. Aikataulusta muutama asia. Huomenna siis äänestämme tästä lausunnosta, eli Rova Senalova, Senalovan työ on jaettu kahteen osaan. Ja sitten tuo ajoneuvon sisäisiä järjestelmiä koskeva mietintö. Siitä äänestetään joulukuussa samaan aikaan Tranin kanssa. Ja lisäksi haluaisin ilmoittaa kollegoille, että pääsimme rouva Seunalovan osallistumisesta yhteisymmärrykseen Libevaliokunnan kanssa. Libevaliokunnassa ollaan huolissaan tietosuoja-asioista ja sieltä, siellä, sieltä lähetetään sitten kantai, mutta olen varma, että johdantoosan kappaleen muutokset kyllä ottavat huomioon myös heidän huolenaiheensa. Näiden hätäpuhelujärjestelmien tiedot eivät liity henkilöihin, vaan ajoneuvoihin. Eli uskonpa, että sit se pitäisi tehdä selväksi. Tämä on siis täysin ajoneuvoihin liittyvä järjestelmä. Järjestelmä siis toimisi tapaturman tapahtuessa oli kuljettaja sitten kuka tahansa. Axel Vossin kanssa meillä oli hyvin hyödyllinen kokous. Axel Voss on tässä toisessa asiassa esittelijä ja saimme siellä muutamia asioita jo selvennettyä. Kiitos tästä ja nyt voimme sitten siirtyä eteenpäin, sillä äh, herra Lokkegaard on paikalla. Hän sijaistaa tänään herra Schmidtiä ja kaikki varjoesittelijät ovat myös paikalla, joten herra Schwab, herra Rapti ja minä itse ja Rova Ryylekin ovat paikalla. Tässähän on kyse lausunnosta, joka koskee tiettyjä sääntöjä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkosen, rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin. Öö, Komission puolesta täällä on herra Kubik, joten herra Lokkegaard voisi aloittaa ja hän voisi esitellä herra Schmidtin miet, äh, mielipiteen näistä tarkistuksista. Kiitos puheenjohtaja. Ulle lähettää terveisiä ja valittelee, ei voi olla paikalla tarkastelemassa tarkistuksia AKT tapaamisen vuoksi Addis Abebassa, eli hän on aika kuumissa oloissa itsekin. Varjoesittelyyn varmasti pitäisi löytää aika hyvä yhteisymmärrys ykkösestä ja kolmosesta ainakin kompromissitarkistuksista. Ykkönen perustuu paljolti komission suositukseen kollektiivisten oikeusoikeinojen osalta, mutta siellä on mukana Hänen mielestään pitäisi olla varovainen kuitenkin maksujen osalta, eli pitäisi olla järjestelmä EU-tasolla. Sitten kompromissi, joka liittyy 13 artiklaan. Siinä täytyy vielä jatkaa töitä. Hän on samaa mieltä komission kanssa, että määräyssä pitäisi olla ennakko-oletus, jos täyttyvät ehdot C-kohdassa ja näyttötaakka on käynnistäjällä. Tämä ei ole kiistanalainen. Kuitenkin tässä on kaikki tiedot käytettävissä kartellilla ja tiedetään myös, missä on yli, kerätty liikaa maksuja. Paitsi, että on liian vähän tietoja, niin uhri ei ole joutunut siihen omasta halustaan. Seitsemäs. Tästä on uusi kompromissiehdotus tulossa, kunhan pääsee takaisin etiopit Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos, herra Lokegaard. Nyt sitten varjoistettelijat voivat esitellä kantansa. Herra Schwab ensiksi. Kiitoksia puheenjohtaja kollega Lökkegoodhan ähm, melko tarkka, tarkkaan tässä teki yhteenvedon siitä, mitä esittelijämme Olle Schmidt on tehnyt tässä lausunnossa liittyen kartelli vahingonkorvauksiin. Ja oli hienoa, että hän toisti sen, että hän haluaa olla tässä varovainen. Periaatteessa nyt on olemassa seuraava tilanne 27. tammikuuta. Talousvaliokunta tulee todennäköisesti tekemään päätöksen tästä ja nyt jurivaliokunnalla on tässä yksinomainen toimivaltuus ja neuvostossa tilanne on nyt kehittynyt siihen suuntaan, että vaikka paikoin oikeus perustaa on asetettu kyseenalaiseksi, mutta olen nyt kuullut, että neuvostossa ei olla yksimielisiä siitä, että oikeudellisen yksikön mm, lausuntoa oltaisiin hylkäämässä, joten siinä mielessä kaikki nyt tässä kyllä menee aikataulun mukaisesti. Mutta kun ajatellaan tätä pitkää riitaa näiden valiokuntien välillä, niin emme nyt pääse sellaisen sopuun kuin alun perin olimme suunnitelleet. Täytyy myöntää, että tässä on koko joukko väärinkäsityksiä mukana. Ja haluaisin nyt tässä sanoa muutaman lauseen siihen, mitä myöskin kollega Lökkegård juuri esitti. Se, että hän ehdottaa opt-in-järjestelmää on mielestäni hyvä, mutta komissio hän kyllä lähti aivan oikeutusti siitä, että tässä pitäisi ryhmäkanteiden osalta pysyä neuvoston kannan mukaisesti ja myöskin Almunia tästä puhui eilen. Ja tästä syystä en nyt lähde siitä, että tärkeitä elementtejä tästä ryhmäkannekysymyksestä pitäisi tähän direktiivehdotukseen tulla mukaan, mutta tähän direktiiviehdotukseen voidaan totta kai ottaa mukaan se ajatus, että eurooppalainen malli olisi sellainen, että se seuraisi tuota opt-in-mallia. Me olemme puhuneet herra Schmidt, Schmidtin kanssa usean otteeseen siitä, millaisia nämä kompromissit voisivat olla, mutta yksi asia ei ole täysin selvää, koska hän toteaa, että se oletus, joka direktiivi-luonnoksessa on 12 artikla kohta 2 ja 11 kohta 2, jos suora tai välillinen henkilö tässä nyt nostaa kanteen tähän liittyen. Ja professori Baumkam ja myöskin on tämän vahvistanut tilanne. Voisi sitten todellakin olla niin, että kantaja on se suora vastaavaa tässä menettelyssä, koska prosessissa ei voida ihan täysin aukottomasti osoittaa, että tämä vahinko oli sitten mennyt eteenpäin välilliselle ostajalle. Joten tämä on kiistaton, että hän pitäisi maksaa tälle suoralle ostajalle ja jos sitten epäsuora ostajakin vielä nostaa kanteen, niin tässä komissiohan esittää tässä artiklassa 13 tätä olettamusta, niin sitten voisi tulla sama vahinkotilanne vielä tulla esille ja sitten jouduttaisiin maksamaan to, samasta vahingosta vielä toistamisen. Ja näin me emme voi Euroopassa tehdä, me emme tarvitse tällaista tästä syystä. Yritin vakuuttaa kollega Schmidtin siitä, että tämä ei voi olla myöskään hänen etujensa mukaista, jos hän haluaa olla varoma, varovainen, mutta tämä nyt ei nähtävästi onnistunut aivan riittävällä tavalla. No sitten toiset kohdat, joita herra Schmidt on esittänyt kompromisseissa, on tilanne se, että olen sitä mieltä, että Euroopan yhteisön tuomioistuin ei päätöksissään ole esittänyt sitä, että tietyt asiakirjat ovat sellaisia, että kantajat voivat niitä käyttää jatkuvasti, vaan tuomarin täytyy tehdä päätös, mitkä asiakirjat annetaan käyttöön ja mitä ei. Tästä syystä uskon, että kompromissi tai herra Schmidt haluaa äänestää esitystäni vastaan, että annettaisiin tällaiset suuntaviivat tuomarille siten, että kaikki asiakirjat, kun ajatellaan tätä kannetta ja myöskin tätä tehokkuutta, niin nämä pitäisi siis myöntää. Ja tämä nyt on sellainen asia, josta pitäisi rakentavasti puhua, koska se ei auta, jos direktiiviehdotus asetetaan kyseenalaiseksi tuomioistuimessa ja sitten meillä on pitkä menettely siitä, että onko se nyt kunnossa vai ei juridisesta näkökulmasta. Joten tässä nyt kaikki näihin Olesmitin tekemiin ehdotuksiin, mutta periaatteessa uskon, että komissio menee ehdotuksessaan todellakin oikeaan suuntaan, koska se ongelma, joka on tullut tässä erässä tapauksessa esille, niin se on hyvä, jos se ratkaistaan, mutta ei ole kuitenkaan hyvä, jos nyt tämä pyritään saamaan päätökseen ja jos sitten tehdään sellaisia muutoksia, jotka eivät sitten neuvostossa ja parlamentissa saa enemmistöä taakseen, joten keskitytään siihen, mitä komissio on ehdottanut, ja herra Schmidtin kompromissiehdotukset eivät mielestäni kaikki ihan täysin sovi. Kiitos. Mrs. Rapsi. Seuraavaksi rouva Rapti. Kalimera, kirje Proedre, kalimera, kirje Schwab. Hyvää huomenta, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vastata tässä ennen kaikkea herra Schwabesta. Onpa hienoa nähdä häntä näin pitkän ajan jälkeen, mutta hänen sanomansa hieman huolettaa minua. Yksinkertaisesta syystä nimittäin herra Schmidt on tehnyt oikein hyvää, poikkeuksellisen hyvää työtä ryhmäkanteiden suhteen. Komission ehdotus on mielestäni hyvä. Mielestäni voidaan kyllä sanoa, että komissio on tässä todellakin esittänyt hyvän ehdotuksen, mutta siitä puuttuu ehkä elementti, joka tekisi todellakin eron. Nimittäin komission pitäisi tehdä nyt lopultakin tämä kvanttihyppy ja asettua tukemaan kansalaisia. Mutta mitä tekee komissio? Komissio tekee tästä näistä kollektiivista oikeussuojakeinoista pakollisia. Haluaisin nyt kiittää herra Smithiä hänen loistavasta työstään. Hän oli oikein yhteistyöhaluinen ja yritti todellakin löytää yhteisymmärrystä ja lähteä oikeaan suuntaan. Hänen kantansa on kuitenkin tässä asiassa ratkaiseva, sillä jos neuvotteluihin lähdetään, niin minä pelkään kyllä, että saatamme joutua tällaiseen ylihinnan siirtämistilanteeseen ja ennen kaikkea ryhmäkanteen suhteen olen sitä mieltä, että saamme tässä jopa ottaa takapakkia. Herra Schmidt on onnistunut nyt löytämään diplomaattisen sanamuodon. Hän sanoo, että jos tämä kollektiivisten oikeussuojakeinojen aihe saadaan ratkaistua vielä tällä kaudella, niin silloin meidän pitää todellakin tehdä yhteistyötä ja Euroopan kansalaisille tämä olisi, olisi hienoa. Eli tällä vaalikaudella todellakin pitäisi päästä päätökseen. Minä olen sitä mieltä, että pitää todellakin miettiä Onko tämä ratkaisu kaikista paras? Se kyllä lähtee oikeaan suuntaan, eli solidaarisen Euroopan suuntaan, ja se on tärkeää myös nyt vaalien alla. Seuraavaksi haluaisin puhua näistä kahdesta ensimmäisestä kompromissitarkistuksesta. Niitä nimittäin voin tukea. kollega Schmidt on tehnyt niiden suhteen hyvää työtä. Kolmosessa ja nelosessa meillä on muutamia varaumia, mutta en nyt mene niissä yksityiskohtiin. Me ehdotimme, että että tämä vahingon siirtäminen, sitä ei otettaisiin pelkästään kartellien tapauksessa huomioon. Ja Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että herra Schmidtin kompromissien parannusosia kyllä tuen myös aikataulun suhteen. Haluaisimme siis edetä äänestykseen, mutta minun täytyy kyllä kaksi varoituksen sanasta tässä vielä sanoa. Tämä koskee meitä kaikkia, meitä meppejä, komissiota, kaik, aivan kaikkia, kaikkia, jotka käsittelevät tätä asiaa. Meidän pitäisi nimittäin kaikkien tehdä parhaamme, että saamme tämän aiheen käsiteltyä vielä tässä tämän vaalikauden aikana. Ja herra Schwabille ja EPP-ryhmälle vielä sellainen viesti, että herra Schwabhan on Ekonissa esittelijä ja hän on täällä valiokunnassa varjoesittelijä. Aihe on siis hänelle hyvin tuttu ja on lähellä hänen sydäntään. Mutta älkää nyt kuitenkaan, äh, kuitenkaan äh, ottako tätä, tätä asiaa liian lähelle sydäntänne, se ehkä tukahduttaa teidät. Kiitos Rova Ryle. Voin puhua hyvin lyhyesti. lyhyesti. Mekin kiitämme herra Schmidtiä hänen tekemästään hienosta työstä ja tuemme kaikkia hänen kompromissitarkistuksiaan aivan poikkeuksetta. <laughs> right, um, okay. Um, well, perhaps I could just speak as the shadow. No, minä voisin puhua oman ryhmäni varjoesittelijänä. Me olimme myös hyvin valikoivia tarkistuksiemme suhteen. Meitä huolettaa kompromissitarkistukset vielä. ne ovat vielä kehittymässä. Äänestystähän on lykätty, kuten kokouksen alussa sanoin, sillä talousasian valiokunta ei voi vielä äänestää. Meillä on nyt siis enemmän aikaa vielä tehdä työtä kompromissien parissa. Meidän huolenaiheemme liittyvät, ja komissio voisi ehkä vielä kommentoida tätä asiaa, nimittäin tätä ylihinnan siirtämiseen vetoavaa puolustusta. Jotta kuluttajat voivat hakea vahingonkorvausta kartelliasioissa, niin kuluttajat eivät välttämättä ole sellaisessa sellaisessa suorassa yhteydessä tähän kartelliin, sillä he ovat ostaneet tuotteen ehkä vähittäiskaupan kautta. Ja tässä on kyse tällaista vahinkoketjusta, ja meil, minun mielestäni on tärkeää selventää, miten tämä ylihinnan siirtämisen vetoava puolustus käytännössä toimisi, miten kuluttajat voivat hyötyä siitä. Kuluttaja ei pitäisi sulkea prosessin ulkopuolella. Eli pitäisi olla oikeudellista varmuutta ylihinnan siirtämisen vetoavan puolustuksen suhteen. Me olemme tehneet muutaman tarkistuksen selventääksemme tätä, ja mielestäni kompromissitarkistukset eivät oikein auta tässä asiassa. Ehkä komissio voisi meitä tässä auttaa, sillä teitäkin huolettaa tämä sama asia. Haluaisiko joku muu vielä puhua tästä aiheesta? Ellei, niin pyytäisin komission edustajaa kertomaan kantansa. Hyvää huomenta, kiitos, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin olen iloinen yleisestä tuesta valiokunnalta ehdotuksellemme. Olen iloinen myös, se, että te olette ainakin pyrkineet huomioimaan tämän, myös nämäkin menettelyt ennen kuin päästään vaaleihin. Mitä tulee yksittäisiin kysymyksiin. No, tämä ylihinnan siirto on totta kai tärkeä, kuten puheenjohtaja totesi. Usein ylihinta kartellin osalta menee pitkin ketjua alemmalle tasolle jopa loppukuluttajan asti. Heillä on paljon hankalampi tilanne ruveta perustelemaan kannetta. Ne ovat niin kaukana itse rikkomuksesta, eikä heillä välttämättä ole kaikkia dokumentaatioita käsilläänkään osoittaakseen sen mikä on päätynyt heidän syliinsä. Siksi halusimme todistuskaatta keventää tämän osalta ja siksi hyvä, että herra, kuulla, että herra Schmidt ehkä on halukas työstämään vielä tätä muotoiluakin niin, että voitaisiin tämäkin oikeus taata. Jos ajatellaan tätä filosofiaa tämän siirron taustalla, se on yksinkertaista oikeastaan, että korvaus menee sille, jolle vahinkokin on sattunut. Jos karteli on aittanut vahinkoa eri tasoilla, kyse siitä, että helpotetaan sitä, että siinä joku pääsee kuin koira veräjästä, jos on rikkomuksen aiheuttanut, vaan että hän voi kuitenkin esittää vastalauseen siltä osin, että osin tai kokonaan tämä vahinko on siirtynyt pitkin jakeluketjua sinällään aika kiva hänen kannaltaan, että siinä tarvitaan jonkinlaisia kohtuullisia määräyksiä myös todistustaakan osalta. Komissio totta kai mieluusti voi selittää enemmänkin, jos on tarpeen. Kollektiiviset oikeussuojakeinoista sitten. No, tästä on vuosina ajan keskusteltu parlamentissa. Viime kädessä sitten komissio noudatti parlamentin kantaa vuodelta 2011 kollektiivisista oikeussuojakeinoista. Eli omaksutaan horisontaalinen lähestymistapa, ei pelkästään oteta huomioon kilpailumääräykset, vaan myös kuluttajalainsäädäntö ehkä, myös EU-lainsäädännön rikkomukset, jos tulee vahinkoa merkittävästi. Siksi otimme tämän saman aiheen esille myös erotuksessamme kollektiivisiksi oikeuskeinoiksi niin, että jäsenvaltiot hoitaisivat sen, totta kai tämä vain suositus, ei siis sitova, mutta tämä oli poliittisten keskustelujen lopputulema. Tässä on jäsenvaltioiden välillä valtavia eroja. Tilanne kehittyy koko ajan nopeastikin. Tiedätte, että yhdistyneessä kuningaskunnassa on tulossa pitkälle menevä erotus kilpailulainsäädännön osalta. Ranskassa ja Belgiassa keskustellaan myös kollektiivisista oikeusoikeinoista. keinoista. Eli kun minä nyt edustan virkamiehenä komissiota, minä puolustan sitä, mitä komissio on tehnyt parlamentin näkemyksen pohjalta, eli horisontaalinen lähestymistapa. Totta kai tämä on tärkeää, jos ajatellaan kuluttajia. Todellisissa vahinkotilanteissa niin ei muuten ole paljon mahdollisuuksia muihin oikeussuojakeinoihin. Jos halutaan jotenkin saada enemmän korvauksia, niin esitettiin direktiiviä. Tämä koskee monenlaisia tilanteita. Myös maissa, joissa on kollektiivisia vahingonkorvauksia, kollektiivisia oikeussuojakeinoja. Sitten tämän pohjalta rakennetaan yhä enemmän. Jos pari vuoden päästä näyttää siltä, että jotkut eivät ole suositusta noudattaneet. Eli komissio on kyllä valmis vielä auttamaan ja käymään keskusteluja konkreettisista ehdotuksista. Ehkä vielä yksi juttu, mikä sekin on tärkeä. Herra Schwab mainitsi omat epäilynsä siltä, että onko meidän ehdotuksemme sellainen, ettei se ka- kaikkia suojaa kuitenkaan. Onko se myös oikeuskäytännön mukaista Donahan tapauksen pohjalta voin sanoa, että kyllä tässä noudatetaan oikeuskäytäntöä. Nimenomaan tätä tarvittiin, kun ei ole EU-lainsäädäntö olemassa, niin kuin molemmat kantajat väittivätkin, niin sitten voi sanoa, että tuomari joutuu punnitsemaan tapauskohtaisesti näitä. Viime viikolla Barbara Fauber tuomari tuomioistumista vastasi, että näin hänkin on ymmärtänyt oikeuskäytännön. Siksi tällainen punnitseminen, jos ajatellaan yksityistä julkista tahoa, niin totta kai lainsäädännön pitäisi se huomioida kohtuullisella tavalla, mutta siitäkin voidaan keskustella. Good. Well, thank you very much. Kiitos tästä hyvin kattavasta vastauksesta. Herra Lökkäkart saa vastata seuraavaksi ja sen jälkeen, tai katso nyt, haluatko kollegat, muut kollegat puhua. Ähm, ni, ni, niin. I'm sure that he... Niin tietysti välitän nämä kommentit Ollelle ja sitten jatkamme keskusteluja. Well, uh, thank you very much uh, for that. Thank you. Kiitos. Ja kiitos herra Lokkakarille, että sijaistitte herra Schmidtiä. 17. joulukuuta tästä lausunnosta äänestetään, joten herra Schmidt voi varmasti puuttua näihin huolenaiheisiin, jotka liittyvät kompromissitarkastuksiin ennen kuin äänestämme 17. joulukuuta vastaava valiokuntahan on talousasian valiokunta. Seuraavaksi käsittelemme herra Lökkökaardin omaa mietintöä Solvitista. Me olemme nyt kuitenkin etuajassa 10 minuuttia ja komission edustaja ei ole paikalla. olisi kyllä tärkeää, että hän olisi paikalla tässä, kun käsittelemme tätä asiaa, josta hän vastaa. Pari kuitenkin suurin osa taitaa olla paikalla, jos en nyt näe väärin. Minun täytyy nyt tässä hieman etsiä näitä papereita. Rova Hanslik, tai kuka sijaistaa häntä? Minä itse olen varjoesittelijä myös. Rova Ryyle ja minä olemme tavallaan näitä ö, omien ryhmiemme ankkureita. Olemme aina paikalla. Me Voisin nyt pitää pienen tauon, jotta komission edustaja Marian Gruppen pääsisi paikalle, öm, sillä tämä mietintöhän on oikein tärkeä. Joten jos haluatte nyt lähteä nopeasti hakemaan kahvia, niin tulkaa takaisin pian sitten jo, ainakin siihen mennessä, kun komission edustajat on tullut paikalle. Lokkegaard, älkää lähtekö minnekään pitkälle. Uh, so, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat, voimme jatkaa kokousta siellä. Kaikki tärkeimmät ihmiset ovat paikalla. Rova Hanslikin, Hanslik pääsi myös paikalle, joka on varjoesittelijä ja komission edustajankin toivotan tervetulleeksi. Komission siellä nyt vielä asettuu paikoilleen, joten halusin sanoa vielä näyttää tämän uusimman uuden tuoreen uutiskirjeen, joka on tässä kädessäni. Ja voitte meidän verkkosivustoillamme rekisteröityä, jos haluatte tämän uutiskirjeen saada. Tässä on etusivulla esimerkiksi kuva esimerkiksi, jossa on Rova Schwabia, äh, anteeksi, herra Schwabia, ja Rova Hanslik ähm, Hongkongin vierailultamme on tämä kuva. Nyt sitten herra Lökegaard voi mietintöluonnoksensa solvitista esitellä, jonka jälkeen varjoesittelijät Rouva Hanslik, Rouva Hyyne vai oliko Rouva Engström tässä esittelijänä, varjoesittelijänä ja minä aion sitten puhua oman ryhmäni puolesta. Ja sitten Rouva Gruben komissiosta ei ole päässyt paikalle, joten Rova Jensens äh, sijaistaa häntä. Nyt sitten herra Lokkekaardin puheenvuoro. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja onnittelut nähtävästi hienosta Kiinan matkasta. Olisi ollut hienoa olla mukana, mutta ehkä joku toinen kerta. No niin, nyt totta puhokseni kollegat, kun nyt ryhdyin tätä solvit keskustelua johtamaan, niin tässä oli tällainen déjà vu kokemus, koska muistan ensimmäisen matkan Tukholmaan tämän valiokunnan kanssa neljä vuotta sitten. Se oli hieno matka. Puhuimme Solvitista hyvin paljon Ruotsin viranomaisten kanssa. Ja sain sellaisen käsityksen, että olen kuullut samat asiat, saman keskustelun ja nähnyt samat luvut kuin neljä vuotta sitten. Onko tämä hyvä vai olisiko tässä ehkä parantamisen varaa, mietinpä. Joten mitä nyt haluan kertoa teille, niin oli hiukan turhauttavaa huomata, että käsittelemme samoja asioita Solvitin suhteen kuin neljä vuotta sitten tässä lausunnossa. Ja tämä on tietysti lähtökohta myöskin tässä keskustelussa. Kuten olen painottanut mietinnössä, niin mielestäni nyt on ehkä viedä solvit seuraavalle tasolle. Solvit 2.0, näin sitä voisi kutsua. Ja tämä muun muassa, näin voitaisiin keskittyä enemmän yrityksiin ja ottaa ehkä hiukan monimutkaisempia yrityksiin liittyviä tapauksia. Ja tässä myöskin voitaisiin ottaa esimerkiksi rakenteelliset ongelmat kansallisella tasolla, jotka liittyvät EU-lainsäädäntöön. Ja jotta tämä saadaan aikaiseksi, Solvitin täytyy toimia paremmin monella tapaa. Tämä täytyy rahoittaa paremmin ja henkilöstöllä täytyy olla enemmän tietoa, oikeuden, juridista tietoa oikeuskäytännöstä. Tätä pitäisi käyttää aktiivisemmin ja yritysten pitäisi saada enemmän tietoa Solvitista. Samasta asiasta puhuttiin neljä vuotta sitten. Askeleita täytyy ottaa, jotta voidaan valmistaa, että Solvitissa käsitellään myöskin monimutkaisempia tapauksia. Myöskin hakijan pitäisi olla vahvemmin mukana prosessissa. Komission pitäisi mielestäni, ja tämä on ehkä kaikkein tärkein kohta, että komission pitäisi saada myöskin tässä virstanpylväitä aikaiseksi Solvitin suhteen sen kehittämiseksi. Ja tämä sitten vie kaikkein ristiriitaisimpaan asiaan. Jos näitä tavoitteita ei saavuteta, meidän pitäisi avata ovi siten, että voitaisiin tämä epämuodollinen prosessi lainsäädäntötoimella, säädöksellä korvata. Ja sanon tämän nyt tässä, koska meidän täytyy poliittisella tasolla päättää, tehdä päätös. Meidän pitää ottaa keskustelu vakavasti. Jos haluamme, että solvit on sisämarkkinan kasvustrategiaan 2020 keskiössä, niin meidän täytyy todellakin miettiä, että miten sinne päästään, eikä ainoastaan jatkaa keskusteluja ja sopia, että solvit keskukset ovat kyllä kivoja mutta miten nyt asiat sitten hoidetaan, miten päästään seuraavalle tasolle? Joten tästä syystä esitin tätä 25 artiklaa tässä mietinnössä, missä tämä on todettu, ja haluaisin totta kai kuulla teidän mielipiteenne ja käsityksenne tästä. En voi sanoa, että olen vielä päässyt ihan loppuun asti itsekään, mutta haluaisin kyllä avoimella tavalla puhua siitä, jotta saataisiin aikaiseksi oikeanlainen keskustelu siitä, miten Solvit-keskukset saataisiin seuraavalle tasolle. Taidan päättää nyt tähän puheenjohtaja. Kiitos. Well, thank you very much for... Kiitos tästä mietinnöstä. Olette oikeassa näistä ehdotuksista, miten voimme edistyä asiassa. Nyt voimme sitten kuulla varjoesittelijöitä. Malgorzata Hanslik saa ensiksi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä. Minullakin on vähän déjà vu-tunne tässä ikään kuin palataan neljä vuotta ajassa taaksepäin edellisiin keskusteluihimme. Mutta on syytä kuitenkin tähdentää sitä, että mietintö on erittäin hyvä ja olen oikeastaan jotakuinkin samaa mieltä sen kanssa. Solvit ei välttämättä nyt ole ihan yksistään menestystarina. Siitä olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Nimittäin kun ajatellaan, mitä mahdollisuuksia järjestelmässä on, niin niitä ei välttämättä ole hyödynnetty riittävästi, eli kohentamisen varaa on. Olen iloinen, että esittelijä keskittyykin sellaisiin kysymyksiin, joka liittyy tiedottamiseen, saatavuuteen, ja tätä on ehkä syytä korostaa entisestään. Nimittäin kansalaisten täytyy saada tietoja oikeuksistaan, koska se myös saa sisämarkkinat toimimaan paremmin. Lisäksi olen sitä mieltä, että tärkeää tässä on myös saada hyvin koulutettua väkeä. Nimittäin vain hyvin koulutettu solvit työntekijät voivat myös hyödyntää täysimittaisesti järjestelmää. Näin he voivat parhaiten auttaa myös kansalaisia ja yrittäjiä. Solvitilla on mahdollisuuksia muodostua sellaiseksi välineeksi, jolla voidaan jotenkin lieventää oikeusjärjestelmän väärinkäytöksiä. Voi olla, että jokin taho vie asian oikeuteen ja voi olla, että siinä oikeuskäsittely on kovin vaikea. Tässä nimenomaan solvit voisi olla hyödyksi. Tässä tarvitaan kuitenkin enemmän tietoa mahdollisuuksista, eli pitäisi markkinoida järjestelmää. Tämän lisäksi tähän asti saadut kokemukset osoittavat, että solvit on suurenmoinen väline, jotta voidaan epäsäännönmukaisuuksia korjata EU-lainsäädännön noudattamisen osalta. Olen iloinen, että esittelijä ei unohtanut mainita tätäkään. EU-säädösten täytäntöönpano on johdattava siihen, että sisämarkkinoilla voidaan kaataa esteet solvit on mielestäni komission kannaltakin suuremmoinen väline, koska näin pystytään paljon nopeammin yksilöidään, yksilöimään ongelmat sisämarkkinoilla silloin, kun ei täytäntöön panno kunnolla EU-säännöstöä. Mitä sitten tulee järjestelmän parantamiseen säädöksen muodossa, kuten esittely on esittänyt? Kun nyt ajatellaan, mitä mahdollisuuksia järjestelmässä on, niin ehkä tätä olisi syytä miettiä, mutta hiukkasen perinpohjaisemmin. Solvit on ratkaisevassa asemassa myös yrittäjän näkökulmasta. Se voi tarjota myös yrittäjille epämuodollisempia mahdollisuuksia. Mutta koska puutteita on ollut, osittain johtuen myös puutteellisista inhimillisistä voimavaroista tai johtuu myös siitä, että solvit keskukset eivät ehkä ole toimineet riittävän hyvin, niin ei välttämättä ole pystytty riittävästi auttamaan yrittäjiä. Esittelijä osuu naulan kantaan, kun hän toteaa, että keskukset eivät välttämättä pysty kovin mutkikkaita juttuja. Nimenomaan tämä on se osa prosessia, jossa voitaisiin auttaa eurooppalaisia yrittäjiä. Vielä kerran kiitokset esittelijälle hyvästä mietinnöstä. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi vielä yhdessä keskustella tästä. Voitaisiin miettiä siis säädöstä yhtenä ratkaisuna. Kiitos puheenjohtaja. Uh, thank you very much. Kiitos Rova Hanslik. Seuraavaksi Rova Abjelon. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minulle oli sattumaa, kun kohtasin Solvitin ensimmäisen kerran. Ja en, tämä onkin yksi niin Eivät kaikki edes tiedä Solvitista. Minä ö, sattumalta sain tietää Solvitista, koska olin aikaisemmin toimittajana kaikki eivät siis tunne tätä palvelua. Nyt sitten komission ö, suositus. Minulle on olennaista se, että sekä liike-elämän, liike-elämän toimijat että kuluttajat tietävät tästä. Ja tavoitteena pitäisi olla, että kuluttajat ja yritykset, kun heillä on ö, työpaikkoja tai muita asioita koskevia ongelmia, saavat riittävää apua kun kansalaiset ovat mukana yri, rajat ylittävässä toiminnassa, niin erityisen tärkeää on yhtäläiset mahdollisuudet. Pitää olla kuluttajille selvää, että turvallisuusverkko on olemassa ja he saavat oikeusapua esimerkiksi. Luottamusta tarvitaan sisämarkkinoiden toimimiseksi. Se on yksi niistä pilareista, joihin EU perustuu. Sen takia minun mielestäni meidän pitää aktiivisesti parantaa solvittia ja komission ehdotukset ja meidänkin ehdotuksemme menevät oikeaan suuntaan. Tuen Lokkekaardin ehdotusta. Meidän pitää painottaa sitä, että solvit keskukset keskuksilla on tarpeeksi henkilökuntaa ja muitakin resursseja että ne saavat niitä kansalliselta hallitukselta. Selvityskeskuksia pitäisi lisäksi valvoa ja niin toimintaa pitäisi parantaa. Erityisen tärkeää on se, että uusilla suosituksilla Solvit-tapausten ratkaisua on päivitetty ja näin mietinnössä myös itse asiassa painotetaan sitä, että rakenteellisia ongelmia pitää tuoda näkyviin. On hienoa, että mietinnössä on otettu mukaan kommentteja kuluttajien tietoisuudesta Solvit-verkoston suhteen. Tämä on vakava ongelma ja me tarvitsisimme kokonaisvaltaisen lähestymistapan tavan EU-välineiden näkyvyyteen. Jäsenvaltioiden pitäisi toteuttaa Solvit-tiedotuskampanjoita, mutta myös kansalliset verkkosivustot pitäisi integroida EU-verkkosivustojen kanssa. Näin voitaisiin tiedottaa EU-välineistä ja asiointipisteistä. Kun yrityksillä tai kuluttajilla on minkä tahansa lainen ongelma, joka on EUn toimivallan alaisuudessa, e, heidän pitäisi osata kääntyä oikean e, tahon puoleen ja pitäisi taata, että EU-välineitä muitakin kuin solvit on olemassa heidän edukseen. Monet välineet ovat vielä kehittymässä ja meidän ei pitäisi nyt menettää mahdollisuutta tehdä näistä välineistä saavutettavia myös vammaisille henkilöille. Ja tästä olen tehnyt myös tarkistuksia. Lisäksi haluaisin että EMP-valiokunnan ehdotus otettaisiin mukaan, nimittäin, että jäsenvaltiolle annettaisiin mahdollisuus perustaa solvit-keskuksia paikallisella tai aluetasolla. Nämä keskukset voitaisiin yhdistää muihin EU-keskuksiin ja ongelman ratkaisu olisi tapa kääntyä kansalaisten puoleen – Eli kyse ei ole pelkästään kansallisesta tasoa, tasosta, vaan pitäisi kiinnittää huomiota myös alueen ja paikallistasoon. Me olemme mielestäni oikealla tiellä, mutta työtä on vielä paljon edessäkin. Myös mitä tulee yhteistyöhön, Solvit-keskusten välillä. Odotan, odotan innolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa parantaakseni tätä tärkeää mekanismia. Kiitos. Uh, thank you very much, um, Kiitos näistä hyödyllisistä huomautuksista. Seuraavaksi Roiva, Rova Ryle. Niin, kiitos. Minäkin voin puhua lyhyesti. Minäkin haluan kiittää esittelijää ja äh, olen samalla linjoilla hänen kanssaan. Olen kymmenen vuotta ollut valiokunnassa ja solvit on jatkuva ongelma äh, ja aiheita on käsitelty jatkuvasti, mutta ei kuitenkaan saa unohtaa, että solvitin ohella monet asiat ovat kehittyneet, kuten ADR, ODR tai toiset nettisivut Vivi Europe, eli on sellaisia asioita, jotka tuossa rinnalla kuitenkin menevät eteenpäin. Ja tämä täytyy ottaa huomioon, jos mietitään, että halutaanko tässä nyt säädös vai ei. Koska sitten voidaan pohtia, että missä suhteessa solvit toimisi tällaiseen säädökseen verrattuna esimerkiksi ADR ja ODR verrattuna. Joten tässä mielestäni ei ole vielä tarpeeksi selvyyttä. No, aivan oikein totesitte, että tarvitaan mitattavampia tietoja, täytyy tehdä vertailuja, ja täytyy toimia rakentavammin. Mutta olisin kuitenkin esittänyt komissiolle kysymyksen, että voiko komissio tällaista tuottaa, koska siitähän tilanne on kiinni. Sitten jos on mitattavia lukuja niin ja standardeja, joita voidaan sitten asettaa ja joiden kanssa voidaan sitten verrata näitä olemassa olevia solvit-keskuksia. Uh, yes, thank you. Um, Kiitos Rova Ryylä viimeisin huomioni niin on sellainen, jota minä voisin todellakin tukea. Ja yleisesti ottaen olisi hyvä, jos Solvitin tiedot voitaisiin yhdistää näihin sisämarkkinaindikaattoreihin, joita haluaisimme tähän ohjausjaksoprosessiin. Meidän pitää edistää solvittia korkealla tasolla, mutta meidän pitää myös tunnistaa, missä on ongelmia sisämarkkinoilla. Olen tyytyväinen herra Lokkegaardin suuntaan ja kuten rouva Ryylekin haluaisin sanoa, että me olemme tukeneet solvittia useasti me olemme esittäneet monia mietintöjä ja päätöslauselmia ja jatkuvasti olemme antama, antaneet tämän viestin, että olemme sitä mieltä, että, että kuluttajien pääsy sisämarkkinoille ja komission sivustolle on edelleen liian hajautunutta, kun uusia hankkeita tulee koko ajan, niin se monimutkaistaa asioita. Ennen kaikkea tämä liittyy palveludirektiivin keskitettyihin asiointipisteisiin. Eli siis tässä on kyse yritysten perustajille tiedottamisesta, mutta ongelmia on. Kuluttajilla on vaikeuksia toteuttaa oikeuksiaan ja kuluttajat eivät pääse palveluihin välttämättä käsiksi. Pitää myös heijastella sitä, että vuoden 2005 tuotepaketissa vaadittiin jäsenvaltioilta tiedotuspisteiden perustamista, jotka käsittelisivät kuluttajien ongelmia tuoteasioissa. Tämä on mielestäni paljon vakavampi ongelma kuin myönnetään. En ole varma, onko, ovatko kaikki jäsenvaltiot edes panneet tätä täytäntöön. Olen saanut yrityksillä valituksia myös tuotteiden saatavuuden suhteen. Olen samaa mieltä herra Lokkekardin kanssa. Tämä voisi olla tavallaan tämän valiokunnan, tämän vaalikauden valiokunnan perintöä seuraavalle vaalikaudelle. Ja meidän ei pitäisi olla omahyväinen solvitin etujen suhteen, vaan pitäisi kyseenalaistaa tämä, kun, kun esimerkiksi äh, tarkastelee solvitin saamia valituksia, niin niiden määrä on melko alhainen sisämarkkinan aktiivisuuden verrattuna. Äh, ihmiset eivät, välttämättä valita asioista, koska he eivät tiedä solvitesta. Kyse on siis todellakin jäävuoren huipusta. Herra Lokkegaard mainitsi, että ihmiset eivät välttämättä tiedä solvit-palveluista, eivätkä pääse sitä käyttämään. Tämä palvelu on avattu parlamentin jäsenille, jotta parlamentin jäsenet voisivat suoraan esittää valituksia, mutta Englannin solvitkeskus oli kyllä hyvin tyytyväinen, että tällainen lisälähde valituksille saatiin aikaiseksi. En tiedä, tietävätkö kaikki MEPit edes tästä mahdollisuudesta. Komissio, anteeksi. Niin, eli todellakaan ilmeisesti me pitäivät tiedä tästä. No ehkä sisäisesti pitäisi, pitäisi asiasta tiedottaa. Komissio on ehdottanut myös tätä toimintasuunnitelmaa Eurooppasi edistämiseksi. Lökkägaard ilmeisesti viittaa tähän, mutta meidän suosituksiimme tämän, tämän toimintasuunnitelman voisi ehkä integroida vielä paremmin tämän Sinun Eurooppasi portaalin. Eera Lökkägaard voi kyllä olla mielellään vielä radikaalimpi ja me olemme esittäneet muutamia tarkistuksia ottaaksemme häntä tuohon suuntaan. Me puutumme myös pääsykysymykseen on hienoa, että Rova Belar puuttui tuohon äm, alueellisuuteen, mutta kyse on myös sellaisesta portaalista, jonka kautta kuluttajat voivat saada huolenaiheensa käsitellyksi johdonmukaisella tavalla. Meidän pitää siis jatkaa asian edistämistä mutta pitää myös miettiä Solvit 2.0 ja yhdenmukaistamista muihinkin välineisiin. Haluaisiko joku muu vielä puhua Solvit-asiasta ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Joten komission edustaja, olkaa hyvä. Yes. Uh, thank you very much uh, for... Kiitoksia kovasti, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin olen paljon rouva Grypenin puolesta, että hän ei päässyt tänne, mutta hänelle tuli kiireellinen kokous samaan aikaan tämän kokouksen kanssa. Ensinnäkin niin toiseksi vielä kiitäisin kovasti teitäkin mietintöluonnoksesta. Moni asia, joka on mietintöluonnoksessa mainittu, mainittu, on myös suuressa suosituksessa mukana. Me uurastamme kovasti, että saamme jäsenvaltiot yhdessä solvit keskusten kanssa kuntoon myös täytäntöönpanon puolella asioita suositusten pohjalta. Tämän myötä päästään ehkä solvit 2.0. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että solvin vahvuus on sen epämuodollisuudessa. Jos siihen puututaan, niin voipa olla, että se räjäyttää koko järjestelmän. Siksi tässä olemme hyvin varovaisia ja pyydämme tietenkin miettimään tätä epämuodollisuustekijä solvitkeskuksista kyvykkäitä ratkaisemaan ongelmia hyvin nopeasti. Jos kaikki muodollistuu rikkomusmenettelyineen päivineen, niin tilanne olisi tyystin toisenlainen. Ihmiset eivät haluaisi enää miettiä epävirallisempia ratkaisukeinoja. Tämä on aika tärkeä osatekijä, siis tämä solvitin epämuodollisuus. Toiseksi on erittäin tärkeää nähdä solvit laajemmissa puitteissa, että ihmiset saavat paremmin tietoja oikeuksista, kuten herra Harborgin totesi, on kyse myös sinun Eurooppasi portaalista, ja toimintasuunnitelmasta. Tämä on oikeastaan yksi tärkeimpiä kysymyksiä. Niin, haluamme ihmisten tulevan suuremmissa joukoissa solvetin parin. Ei, ei riitä, että 10 000 tuntee tämän brändiin, vaan että useammat löytävät myös solvitin. Sinun ja Eurooppasi portaali on yksi esimerkki. Siellä on kuukaudessa noin puoli miljoonaa kävijää, niin uskoisin, että tämä on oikea väylä päästä ihmisten pariin. Että tietävät oikeuksistaan, kun lukevat portaalista ja sitten kääntyvät solvitin puoleen, kun on asioita, joita voidaan ratkaista. Siellä on myös yhteydet kansallisiin verkostoihin ja verkkosivustoihin näin voidaan taata se, että kun ihmiset hakevat tietoa kansalta sivulta, niin löytävät myös sitten Solvit-keskuksen silloin, kun Solvit heitä voi auttaa. Tämä on siis meille tärkeää, jotta voidaan lisätä ihmisten tietoisuutta, eli enemmän käytettäisiin solvittia. Ja näin enemmän meillä on myös tapauksia solvitissa ja saamme myös palautetta itsellemme sisämarkkinoiden toiminnasta. Vastatakseni myös indikaattorikysymykseen olemme juuri nyt miettimässä sitä, miten voitaisiin raportointiakin parantaa, että se olisi laajemmalla pohjalla. Ottaa esille asioita, jotka ovat esillä – sisämarkkinoilla solvittavausten muodossa. Indikaattorit eivät vain osoittaisi, miten solvit-keskus sinällään toimii, vaan kertoisi myös, miten jäsenvaltiot toimivat osana sisämarkkinoita. Mietimme tätä nyt vielä, miten se toteutuisi parhaimmalla tavalla, mutta tämä on myös osa tulostaulukko, joka muistaakseni ensi vuoden puolessa välissä julkaistaan. Ja tämä asia, joka on tullut esille usean otteeseen ja jo kymmenen vuotta sitten Solvitin aloittaessa resurssit keskuksissa. Olen iloinen, että mietinnössäkin se on jälleen kerran otettu esille. Meidän täytyy painostaa poliittisesti jäsenvaltiot, että keskuksiin pannaan lisää voimavaroja. Usein keskuksissa on myös vaihtuvuus iso, Eli se ei juurikaan auta ketään, ei ole ehkä riittävästi ihmisiäkään. Saattaa olla, että vaikka on niin iso jut, määrä juttuja, niin siellä on vain yksi ihminen hoitamassa. Eli täytyy painostaa jäsenvaltioita siellä resursseja riittävästi keskuksissa. Ei nyt ole kovin helppo ajat tietenkään tällaista ruveta tivaamaan jäsenvaltioita, mutta keskeistä se on. Niin, taisinpa sanoa sen, mikä halusinkin. Kiitos vielä mietintöluonnoksesta, kaikesta painostuksesta ja rakentavasta kritiikistä. Kaikki se on hyvin tervetullutta, vain näin solvit on vielä entistä ehompi. Good. Uh, well, thank you very much indeed. Kiitos paljon komission edustajalle. Jatkamme kyllä painostamista tässä asiassa. Halusiko herra Lokkegaard ehkä tässä käyttää loppupuheenvuoron kertoa aikataulusta. Niin puheenjohtaja, ensinnäkin suuret kiitokset kollegoille. On hienoa nähdä, että aikataulu näyttää olevan, tai ajoitus näyttää olevan oikea, joten tässä näyttää olevan laaja konsensusta sen suhteen, että jotakin on tehtävä ja, ja jotakin radikaalimpaa, niin kuin puheenjohtaja totesi, ja totta kai meidän täytyy pohtia, mitä tämä tarkoittaa. Tästä syystä toivottavasti käymme vielä keskusteluja varjoistelujen kanssa jatkossakin tästä aiheesta. Haluaisin ottaa muutaman asian esille, mitä nyt täällä on todettu, varsinkin komission suulla. Mielestäni on tärkeää painottaa sitä, että tässä ei kritisoida komissiota sellaisenaan. Te olette tehneet, tehnyt aivan loistavaa työtä jo useiden vuosien ajan. Tämä on ennemminkin toteamus ja kritiikki jäsenvaltioita kohtaan. Monissa muissa tapauksissa nähtävästi puuttuu ymmärrystä siitä, että molemmat osapuolet tässä huoneessa eivät saa samaa tukea joiltakin jäsenvaltiolta ainakaan. Ja tämä nyt näyttää olevan ongelma. Huomasin, mitä totesitte siitä, että tarvitsemme poliittista painostusta jäsenvaltioita kohtaan. Ja tässä ehkä onkin se paradoksi, jonka edessä te olette. Olette samaa mieltä kanssamme siitä, että poliittista painostusta tarvitaan, mutta miten sitten tämä tehdään? Miten poliittista painostusta harjoitetaan jäsenvaltioita kohtaan? Ja tämä johtaa takaisin keskusteluun epämuodollisuudesta, koska nyt, kun meillä on ollut solvit kymmenen vuoden ajan, ja puhumme edelleenkin siitä, että jäsenvaltioita tulisi painostaa. No mitä nyt sillä välin on tapahtunut? Joskin, joskus tarvitaan keppiä, eikä aina vain porkkanaa, jotta päästäisiin johonkin meidän täytyy nyt jatkaa tätä keskustelua ja on korkea aika, koska me olemme nyt sellaisessa poliittisessa tilanteessa, missä me katsomme kohti seuraavaa parlamenttia. Ja se tulee minun käsitykseni mukaan olemaan hyvin, hyvin erilainen parlamentti, ehkäpä myöskin erilainen komissio. Ja sanon tämän, koska jos nyt haluamme onnistua tässä, meidän täytyy pohtia myöskin muita välineitä, ja myöskin käsitellä tätä poliittista tilannetta, joka jäsenvaltiossa on. Jos nyt haluamme jotakin saada 2020-strategian kohdalta aikaiseksi ja kasvua. Yksi kysymys, te puhuitte puhuitte tästä riskistä, että tämä räjähtää ja myöskin, mitä vaikutuksia tällä on lainsäädäntö. Mitä tarkoitatte tällä? Yritin nyt pohtia, yritin nyt saada kuvan tästä räjähdyksestä. Mistä nyt puhutte? Mikä nyt on pahin mahdollinen skenaario, josta puhuitte? Haluaisin nyt kuulla muutaman sana sen lisää tästä en ehkä nyt, mutta jotta sitä voitaisiin sitten myöskin käsitellä seuraavissa keskustelussa, mitä tarkoititte tuolla termillä. Sitten pääsenkin tähän prosessiin. 5. joulukuuta meillä on tarkistusten jättämisen määräaika. Odotan paljon hyviä tarkistuksia. Ehkäpä tiukemmin sanamuodoin kuin nämä omani. Ja sitten meillä on hiukan aikaa vuodenvaihteen jälkeen keskustella tästä vielä enemmän, koska äänestys toimitetaan 23. tammikuuta käsittääkseni. Kiitos puheenjohtaja. Uh, well, thank you very much. Um, we... Kiitos. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, joten komissio voi vastata, jos haluaa. Lokkikarhan esitti teille kysymyksen. Joten muutama minuutti vielä on aikaa, sillä seuraava kollega komissiosta ei ole vielä paikalla. No kaikkien puolesta anteeksi pyyntö, jos nyt tulevat myöhemmin kuin piti tulla. No en mitään ilmestyskirjan petoja halunnut tässä maalata seinille sovitun korolla, mutta miten me nyt olemme nähneet sen, kun keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa jo ennen kuin esitimme uutta suositusta, miten pitäisi tehdä ehkä asetus. Ja sitten jäsenvaltiot eivät halua nyt sitoutua kaikkeen, mitä suosituksissa on todettu. Me haluamme, että se nopeasti toimisi eivät välttämättä pysty kymmenen viikon määräaikaan edes sitoutumaan, joka olisi asetuksessa. Eli saataisiin hyvin ohukainen solvit-asetus, ja se on tietenkin kovin muodollinen, ja sitten nyt väitä, että olen väärin noudattanut säännöstöä, eli ensin ehkä puututaan tilanteeseen, koska muodollisesti tavallaan myöntää, jos näin tekee, että on soveltanut väärin EU-määräyksiä. Eli täytyy ensin jollekin todistaa, että on epäasianmukaisesti täytäntöön pannut EU-säännöstöä. Ja sitten Solvit-keskus ei oikein pysty puuttumaan nimenomaisen tilanteen tietyn kansalaisen kohdalla, koska joutuu muodollisen menettelyyn, rikkomusmenettelyyn esimerkiksi siihen vuosi kaupalla. Siksi pelkäämme sitä, että jäsenvaltiot jos virkamies ei ole mukaan noudattanut oikein säännöstöä, niin hän ei kyllä lopeta mitään ennen kuin on muodollisesti tilanteeseen on puututtu. Se on se muodollinen puoli ja sitä minä vähän pelkään. Solvit-keskukset eivät pystyisi nopeasti ja tehokkaasti ratkaisemaan asioita. Ei ole kyse kymmenestä vuor- viikosta, vaan ehkä vuodesta jos toisestakin ja sitten solvitin lisäarvoa ei enää olisi tarjolla, paitsi että se on ilmaista, niin tietenkin vain oikeuden, oikeusistuimenkin. Tämän haluaisin sanoa äsken, tämä räjähtää sana on ehkä vähän liian voimakas, olen pahoilla, niin siinä, eikä se nyt mikään ilmestyskirjanpetokan ole. Mutta viittaa vain tähän epämuodollisuuteen, jonka ansiosta solvit keskukset voivat aika nopeasti ratkaista ongelmia ilman, että käytetään koko muodollista aparaattia. Um, I mean, having dealt with the sense Me olemme käsitelleet solvitia jo pitkään aikaan ja ymmärrän kyllä teidän kantanne. Solvitit ovat ö, tuottaneet tulosta ja se on julkisessa hallinnossa joskus vaikeaa. Ja ymmärrän kyllä turhautumisen siitä, jos <laughs> solvit ei voi ratkaista asioita. Ja sehän saattaa liittyä myös oikeudellisiin esteisiin. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joita pitää käsitellä, kun yritämme edistyä. Mutta kaiken kaikkiaan meidän pitää ennen kaikkea tiedottaa ihmiselle siitä, mitä solvit, mikä solvit on. Ja Muutamia vuosia sitten meillä oli aika paljon tällaista liikevoimaa edistää asiaa ja monet valiokunnan jäsenet rekisteröityvät Solvitin asiakkaiksi. Mm, enkä usko, että tätä tehdään enää. Jos parlamentin jäsenet voisivat käyttää solvittia tai käyttäisivät solvittia ongelmiensa ratkaisemiseen ja kertoisivat sitä mulle, niin sekin olisi hyvä. Kiitos myös esittelijälle vielä. Me, ja todellakin tarkistusten jättämisen määräaika on melko tiukka, eli 5. joulukuuta pitää tarkistukset olla jätettynä. Ja sen jälkeen tarkistuksia käsitellään 9. tammikuuta 2014 ja kompromissitarkistuksia käsitellään 22. tammikuuta. Me haluaisin nimittäin asian täysistuntoon joten mahdollisimman pieni, joten olemme tässä hieman varovaisia. Haluaisin vain muistuttaa, että viimeinen täysistunto on huhtikuun puolivälissä, eli e, yritämme saada tämän asian joko helmikuun tai maaliskuun täysistuntoon. Ja haluamme tietysti käydä myös asiasta kunnon keskustelun. En tiedä, mitä, mitä paljon puheaikaa saadaan, mutta varmasti voitte tästä poliittisessa ryhmissä vielä keskustella, että saadaan asia esityslistalle. Kiitos paljon. Nyt voimme sitten siirtyä nyt niille, jotka ovat tulleet vasta nyt paikalle, niin haluaisin ilmoittaa, että olemme muuttaneet esityslistan järjestystä. Otimme Lökkäkärin mietinnön aikaisemmin ja seuraavaksi sitten käsittelemme yhdennettyjä paketin jakelumarkkinoita sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja markkinapääosasto tekee paljon työtä tämän eteen ja varmasti saamme myös aikatauluja tästä asiasta sitten esiteltyä pian. Nyt sitten Pablo Arias Escheveria voi esitellä kompromissitarkistukset ja herra Biilankin varjoesittelijöistä on nyt tullut paikalle juuri oikeaan aikaan, joten melkein kaikki, tai kaikki varjoesittelijät ovatkin paikalla, joten esittelijä voi nyt esitellä tämän, nämä kompromissit. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin esittää kiitokseni erinomaisesta yhteistyöstä Näiden kuukausien aikana varjoesittelijät ovat tukeneet myös tätä mietintöä sen laatimista tarkistustenkin muodossa. Olen erittäin tyytyväinen tähän, että aika laaja yhteisymmärrys saavutettiin poliittisten ryhmien kesken ainakin tärkeimmistä kysymyksistä. Haluaisin myös esittää pahoitteluni, etten pystynyt olemaan itse läsnä keskustelussa viime kuussa, kun tarkistukset käsiteltiin ja minä en silloin päässyt paikalle, oli muita esteitä. Haluaisin kuitenkin kiittää puheenjohtajistoja ja herra Andrea Schwappia että hän ystävällisesti kertoi minun puolestani näistä asioista. Kiitos myös puheenjohtajalle, että hän tämän sallii. Herra Schwab silloin jo totesikin minun puolestani, että voidaan todeta, että suurin osa tarkoittavat myönteisiä ja varmasti se kaikki rikastuttaa myös mietintöä. Siksi erityiset kiitokset varjoesittelijöille ja kaikille esi- tarkistuksen esittäneille jäsenille. Kaikki täydentää tekstiä. Herra Korea Kampos ja Gebhardt ovat näitä esityksiä tehneet. Suurelta osin voin puoltaa näitä tarkistuksia. Sitten on joitakin, joiden kohdalla käsittääkseni meidän täytyy jatkaa vielä keskustelua. Olen aivan varma, että kyllä me pääsemme sopuun niin että tämä näin tärkeä mietintö pääsee menemään eteenpäin. Mielestäni on olennaista, että tässä ei unohdeta tätä, että mietintö on niin tärkeä. Se on yksi tärkeä pilari myös, että saadaan myös digitaaliset sisämarkkinat. Ja totta kai se on tavoite, jonka puolesta me olemme täälläkin koko ajan tehneet työtä. Kuluttajat ja yritykset ja varsinkin pk tarvitsevat yhtenäiset toimitusmarkkinat, jakelumarkkinat, jossa me olemme nyt esittäneet tiettyjä ehtoja mietinnössä, kuten on nähty aikaisemminkin keskusteluissamme ja tarkistuksissakin ja varjoesittelyn kokouksissakin on tullut esille. Ja sen pohjalta voin sanoa, että eri ryhmät ovat aika samaa mieltä keinoista, jotka ovat kaikkein olennaisimpia, jotka meidän on hyväksyttävä tavoitteen saavuttamiseksi. Meidän täytyy edistää sähköistä kaupankäyntiä EU-ssa. Siksi me olemme tässä valiokunnassa tehneet paljon tämän hyväksi työtä, kuten tiedämme, että 2010 hyväksyimme jo sähköisen kaupankäynnin mietinnön 2012 toisen mietinnön, joka vielä täyden siis digitaalista sisämarkkinaa. Ja sitten viime tammikuusta lukion me olemme järjestäneet kaiken kaikkiaan 16 tapaamista tämän aiheen tiimolta. Ja näin saatiin aikaan myös päätöslauselma, joka viime heinäkuussa hyväksyttiin. Tämän lisäksi Meillä on myös kuluttajaoikeusdirektiivi ja vaihtoinen riitojen ratkaisu tai verkossa tapahtuva riitojen ratkaisu. Kaikki nämä ovat olleet merkittäviä askeleita eteenpäin. Tämänpäiväinen mietintö on yksi tärkeimpiä myös digitaalisella sisämarkkinoilla. Se on todella perustavanlaatuinen, sanoisin. Meidän on päästävä nyt eteenpäin, jotta meillä säilyy tämä ponsi, että voidaan tarjota myös riittävästi voimavaroja, jotta tämä voidaan tarjota sisämarkkinoiden käyttöön. Siksi olen käynyt läpi eri tarkistuksia ja olen kaiken kaikkiaan esittänyt kahdeksan kompromissiesitystä eri tärkeillä alueilla, kuten se, että voidaan lisätä kuluttajien valinnanvapautta, kehitetään myös tiedonantoa ja se, että on paremmin myös yhteensopivuutta ja laatua kohennetaan ja myös, että saataisiin jonkinlainen luotettava eurooppalainen merkki näitä jakelumarkkinoita varten. Tarvitaan kuitenkin myös näissä palveluissa joustavuutta, säilyttää kuitenkin työolot, jotka on eri jäsenvaltioiden ja lainsäädännössä määrätty. Sitten kaikki tarkistuksia ei ole mukana kompromisseissa kuitenkaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että osa niistäkin on riittävän myönteisiä, voin niiden puolesta äänestää vaikka niitä ei nyt otettu kompromissitarkistuksiin, Korea Kamposeksen tarkistukset 2, 3, 5, 9, 10, 12, 25 ja 26, herra Viilanin tarkistukset 45, 48, Kreutzmannin 17 ja 59 ja Senalovaan ja Evelin Gebhardin ja herra Korea Kamposin tarkistukset, jotka liittyvät verkkosivustojen luomiseen, jotta voidaan hintavertailuja tehdä näistä palveluista. 19, 20, 27 tarkistukset. Tässä yleiset linjaukset, joita nyt olen suosittelemassa tänään ja totta kai olen valmis kuuntelemaan kollegojen näkemyksiä. Uusia ehdotukset varmastikin saadaan aikaan sopuun, jotta voimme tämän hyväksyä kaikkien poliittisten ryhmien tuen ansiosta. Kiitos kovasti kaikille. Myös tämän valiokunnan työn ansiosta voimme sanoa, että tämä lainsäädäntökausi on todellakin nyt luonut uutta digitaalista Eurooppaa. Olen varma, että meidän ansiosta me olemme päässeet eteenpäin myös, jos hyväksymme tämänkin mietinnön, koska sekin varmasti täydentää sitä työtä, jota tässä valiokunnassa on tehty. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitos paljon. Hyvä ajoitus tällä ehdotuksessa. Ja äh, digitaalimarkkinatyöryhmästä on saatu tämän myös hyvin panostusta. Anteeksi, että en huomannut komission edustajaa tuossa. Aikaisemmin etsin tuossa Werner Stengiä, mutta te olettekin markkinapääosaston edustajana. Nyt sen varjoesittelyistä ensiksi Rova Senalova. Kiitoksia, että saan puheenvuoron. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää kompromissi ehdotuksista, mutta samanaikaisesti minun täytyy sanoa, että ikävä kyllä. Sain tämän vasta eilen illalla, joten minulla ei ollut riittävästi aikaa käydä keskustelua tästä kollegoiden kanssa, mutta Haluan kuitenkin antaa lyhyen analyysin kompromissitarkistuksesta. Meillä on muutama kommentti ja puhun tässä nyt sosiaalistiryhmän puolesta. Jos nyt ajatellaan meidän tarkistuksiamme, niin ei voida hyväksyä, että tarkistukset, joita meillä tässä on liittyen työehtoihin Euroopan paketin jakelumarkkinoilla, puuttuu edelleen, vaikka mielestämme Tämä on tärkeä osa keskusteluamme ja ainoastaan yhdessä kompromissitarkistuksessa. Ja johdantosan kappaleista tämä löytyy kompromissitarkistus 1. Eivät heijastele täysin tärkeimpiä prioriteettejamme ja tästä syystä ehdotamme lisää muutoksia. Esittelijä mainitsi pari asiaa, joita kompromisseihin ei ole sisällytetty. Ja kompromissi ykkösen kontekstissa haluaisin kysyä, mitä mieltä olette tarkistuksesta 32, 33 ja 35, joita ei ole sisällytetty kompromissi ykköseen? Toinen kommenttini liittyy siihen, mistä olen puhunut myöskin aikaisemmissa keskusteluissa. Ja tämä liittyy luot, kattavuusmerkintäjärjestelmän käyttöönottoon, koska näemme erittäin suuren lisäarvon ja potentiaalin, kun ajatellaan sähköistä kaupankäyntiä, voidaan näin taata laatu, luotettavuus ja avoimuus näille palveluille. Tästä syystä haluaisin kiittää esittelijä kompromissiehdotuksesta numero seitsemän, mutta tässäkin voisimme olla hiukan eh, tarkempia, koska komission Komissio voisi nyt eh, todellakin ryhtyä työstämään tätä luotettavuusmerkintäjärjestelmää. Tässä olivat tarkemmat kommenttini tähän mennessä, mutta me valmistelemme lisää ehdotuksia ja toimitamme ne kirjallisesti kaikille kollegoille, jotta keskustelua voidaan jatkaa. Ja mielestäni me tulemme kyllä loppujen lopuksi löytämään sovun, jotta voimme tukea tätä mietintöä sosiaalidemokraattisenkin ryhmän puolesta. Kiitos. Kiitos. Seuraavana herra Kreutzmann. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hyvistä kompromissiehdotuksista. Nä, tässä muodossa voin tukea kaikkia kompromisseja. On aivan selvää, että paketin jakelumarkkinoiden yritysten pitää noudattaa lainsäädäntöä aivan kuin muidenkin alojen paketin jakelumarkkinoiden kasvu käy kädessä sosiaalisen ulottuvuuden kanssa. Meidän pitää ottaa huomioon jäsenvaltioiden kansalliset kulttuurit ja perinteet, eli kaikkia ei pidä säännellä. On hienoa, että esittelijä on ottanut huomioon PK-yritykset ja ottanut mukaan tarkistukseni kompromissitarkistukseen viisi. Haluaisin, että yhdistettäisiin pienien toimitusten yhteen liittämistä ja näin voitaisiin myös antaa alennuksia. Haluaisin painottaa, että todellakin tuen, tuen esittelen ehdotusta sähköisen kaupan luotettavuusmerkinnästä, vaikka sillä ei sinällään ole paljon tekemistä paketin kanssa. Minä tuen kompromissitarkistusta seitsemän, joka käsittelee luotettavuusmerkintää. Minun mielestäni pitäisi kuitenkin keskittyä tässä kuluttajille tärkeimpiin seikkoihin, eli palvelun laatuun. Ympäristövaatimukset taas olisivat liian raskaita yrityksille, ja niitähän pitäisi myös valtiollisesti valvoa ja S&D ähm, ja vihreiden, vihreiden kollegoita haluaisin siis pyytää luopumaan näistä liiallisesta vaatimuksesta. Ähm, oikeudellisia sääntöjä pitäisi, pitäisi tarkastella varovaisesti, jotta ne eivät aiheuta liikaa taakkaa yrityksille. Herra Schwaben tarkistuksiin minulla oli pieni huomio. Tässä puhutaan markkinavalvonnasta markkinoiden epäonnistumisen tapauksessa. Mielestäni tässä kohdassa ei pitäisi puhua markkinavalvonnasta. Herra Schwab ei nyt ole paikalle, mutta ehkä voimme puhua tästä kahden kesken, mitä hän tarkoitti. Toivon, että saamme laajan yhteisymmärryksen tämän mietinnön taakse. Ja odotan minulla hyvää yhteistyötä. Uh, thank you very much, Mr. Kreutzmann. Uh, Mrs. Rühle? Kiitos, herra Kreutzmann. Seuraavana, seuraavana rouva Ryyle. Minä voin puhua aivan lyhyesti. Sanon edeltävälle puhujalle, että on kyllä hiukan kummallista, kun ajatellaan näitä vaatimuksia meille. Me ei ole tehneet edes mitään tarkistuksia herra, Kro, tarkistuksia herra Kreutzmann. Tämä täytyisi ottaa huomioon. Totta kai energiatehokkuus tässä on tietysti tärkeä, mutta ei sitä voida mitenkään eristyksessä tarkistella, vaan tässä täytyy ottaa energiapolitiikka, energiatehokkuus kaikilla sektoreilla huomioon. Periaatteessa sanoin jo viimeksi näin, tarkistukset ja kompromissitarkistukset menevät oikeaan suuntaan, mutta yksityiskohtaisesti olen samaa mieltä Demarien puhujan kanssa. Ne tulivat erittäin myöhään ja minun täytyy tarkastella niitä vielä hiukan yksityiskohtaisemmin. Uh, Mr. Seuraavana herra Biilan. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kompromissitarkistuksista viitosesta ja kahdeksikosta liittyvät nimenomaan minun tarkistuksiini, niin voin tukea kompromissitarkistuksen ne aika hyvin huomioivat myös minun tarkoitusperäni. Sitten kompromissitarkistuksesta yksi, eli sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tätä on esitetty useaan otteeseen myös SD-ryhmän tarkistuksissa. Mielestäni esittelijä on kompromississa aika hyvin huomioinut kaiken, vaikkakin moni tarkistus löytäisi paremman paikan kuitenkin työllisyysvaliokunnassa varmasti kuitenkin voin kompromissin puolesta äänestää, vaikka en ihan sataprosenttisesti ole vielä varma. Sitten kompromissitarkistus seitsemän, eurooppalainen luotettavuusmerkki. Ehkä on hyvä miettiä sitä, se on sinällä mielenkiintoinen ajatus. Minulla olisi kuitenkin kysymys luotettavuusmerkistä. Annettaisiinko se pelkästään yksityisyrityksille vai ehkä myös kansallisille toimijoille – Ehkä nekin voisivat käyttää tämän tyyppistä merkintää. Muiden kompromissitarkistusten osalta minulla ei ole mitään huomautettavaa, varmasti voin tukea niitä. Kiitos vielä esittelijä kaikista ponnisteluista. Thank you. Now... Kiitos. Haluaisiko joku muu, joka on esittänyt tarkistuksia, käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa? Minulta vielä yksi huomio yksityiskohdasta. Huomasin tämän nimittäin kompromissi yks, ykkösessä pitäisi sanamuotoa tarkastella, sillä englanninkielisessä kompromississa sanotaan, että adequate training of staff ähm, ja niin edelleen. Uh, adequate training of staff is important in achieving high quality delivery services and undeclared employment. Uh, tässä tuo sana and uh, on ehkä väärässä paikassa, sillä englanninkielisessä versiossa voisi muuten ymmärtää, että tässä halutaan saavuttaa korkealaatuiset pakettipalvelut ja pimeää työtä. Haluaisiko nyt esittelijä vielä kommentoida ja sitten komission edustaja on myös puhunut tällaisesta etenemissuunnitelmasta, joten ehkä komission jäsen voisi esitellä asian. Kiitoksia. Pahoittelut Verenstenin puolesta, koska hän ei pystynyt olemaan paikallaan muiden esteiden vuoksi. Oikeastaan jo usean vuoden ajan on nähtävissä digitaalien sisämarkkinoilla ja varsinkin paketinjakelumarkkinoilla näkemysten lähentymistä kahden toimielimen kesken – Minun mielestäni, niin no muuten kiitos Pablo Arias Echeverialle ja hänen tiimilleen tehdystä työstä. Näkemykset on lähentyneet jo oikeastaan heti töiden alun jälkeen. Olen huomannut, että te olette ottanut esille myös pk-yritykset. Se on ollut erittäin tärkeässä osassa meidän työssämme myös sosiaaliset kysymykset niin ikään, jotka ovat myös tietenkin arka paikka tällä alalla komission kannalta on aivan selvää, että jos ajatellaan paketin työmarkkinoiden kehittymistä, niin kyllä sen täytyy tapahtua kunnioittain työmarkkinapuolten välistä osapuolua, vuoropuhelua. Niin todellakin me rinnakkain teemme työtä teidän mietinnön käsittelynne kanssa ja me haluaisimme etenemissuunnitelman hyväksyä vielä ennen joulua. Se on sellainen etenemissuunnitelma, joka varmasti kaiken kaikkiaan huomioi paljon myös teidän vaateenne. En nyt tässä mene yksityiskohtiin tänään. Ei välttämättä virkavaltaisolta sieltä ole lisää tulossa kuitenkaan ainakaan tässä vaiheessa. Me emme ole esittämässä mitään sääntelyä, vaan jotain tukea yrityksille niin, että Komissio seuraa hyvin läheltä, kun ajatellaan, että tämä käynnistettiin runsas vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten, niin silloin lähdettiin tilanteesta, jossa ei oikein yhteisymmärrystä löytynyt edes toimijoiden kanssa. Ylipäätään siitä, että ongelmia oli alalla. No nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että on saatu uutta pontta Herra Pablo Arias Echeveria totesi myös tämän, että toimijatkin haluavat päästä eteenpäin tässä asiassa. Ehkä nyt on heitäkin kannustettu jatkamaan tällä tiellä ja, ja miettimään, miten jatkossa voidaan toimia. No toivottavasti ennen joulua vielä saadaan etenemissuunnitelma. Siinä osoitetaan tarkemmin komission aikomukset, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät kysymykset tiedottaminen kuluttajille ja myös hinnan ja saatavuuden kohentaminen, lisäksi myös joukkotoimia, joiden myötä pyritään tarjoamaan ratkaisukeinoja kuluttajalle silloin, kun asia menee pieleen, jos jakelu ei onnistu. Kiitos. Good. Well, thank you very much. I mean, it's, uh... Kiitos. On hienoa nähdä, että tämän parissa tehdään työtä ja olet oikeassa paketin kuljetusfirmat ovat tietysti asiasta kiinnostuneita ja meidän pitää miettiä, miten jakelujärjestelmästä voisi tulla saavutettavampi ja tehokkaampi niin, että myös pienemmät yritykset pääsisivät alalle helpommin. On mielenkiintoista itse asiassa viime eilisen illan kokouksessa öm, sanottiin, että myös pienet yritykset haluavat käyttää kaikkea teknologiaa pakettien jäl- jäljittämiseen. Ja luulen, että tällä alalla voidaan vielä stimuloida kyllä innovaatioitakin. Haluaisiko joku muu vielä käyttää puheenvuoron ennen kuin esittelijä saa pitää loppupuheenvuoron? Esittelijä, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen kirjannut ylös kaikki kysymykset, joita esille tuli. Ja nyt joitakin haluaisin myös kommentoida tässä. Asiakirjan tarkoituksena totta kai on parantaa paketinjakelumarkkinoita. Yksinkertaistetaan ja tarjotaan lisää joustoa. Mitä tulee siihen, mitä herra Senolova totesi, niin ensinnäkin kiittäisin häntä ja hyvä, että hän on paneutumassa asiaan. Yleisesti ottaen kai olemme aika lailla samoilla linjoilla sen työn pohjalta, mitä olemme tehneet. Minä uskon, että olemme oikeastaan lähellä, lähempänäkin käsityksessämme kuin hän ehkä ajatteleekaan, koska kompromissitarkistukset eivät juurikaan mene vastaan sitä, mitä on esitetty työntekijöiden olojenkin osalta heidän tarkistuksissaan. Kun tässä nyt on 17 kohtaa, niin ei sinne voida ottaa 23 kohtaa työnoloihin liittyen, varsinkaan tällaisen mietintöön, koska sitten ehkä lausuntoon on tulossa jotain muuta. Työllisyysvalitokunnassa ei sinne voi panna 30 kohtaa yhtä asiaa kohtaan vain. Ja aivan avoimesti sanon myös, että en sinänsä, no, olin vähän haluton ottamaan tämän tyyppisiä tarkistuksia, kun ei enääkin ollut tilakaan sille – ja sitten kun tätä mietin vielä ja puhuin myös joidenkin kollegojen kanssa ja neuvonantajien kanssa, niin, niin sinne pantiin kuitenkin tällainen liiketoimi ehdotus, koska me sinällään sitä vastaan olleet. Eli sinne tulee myös tämä ykköskysymys. Jos SD-ryhmä on sitä myötä, ettei se riitä, niin en usko, että se nyt ihan niinkään menee. Kyllä siinä aika hyvin huomioidaan myös kaikki ne tarkistukset, joita SD-ryhmä on tehnyt teidänkin nimissämme. Siis myös niin, että se on nyt huomioitu mietinnössä. Ja me voisimme sitä tukea. Ehkä tämä olisi hyvä tilaisuus meille kaikille tukea tätä, tämän tyyppistä transaktiota. Totta kai kun olemme kuulleet, niin tällaista vastaan on ollut hiukkasen vastahakoisuutta. Niin pitää paikkansa, että että tämä seiska ei ollut riittävän yksityiskohtainen, mutta kuitenkin me olemme muissa mietinnöissä paljon käsitelleet tätä luotettavuusmerkintää. Se on mukana ollut kaikissa mietintöissä ja vuosin ajan me olemme myös tätä esittäneet komissiolle, että sielläkin työstettäisiin tätä ajatusta. Ja tässä vain nyt toteamme, että pitäisi hoitaa se kunnolla. Ei se Siksi olemme sitä mieltä, että tämäkin tarkistus on aika tärkeää, että tiedetään, mitä tässä ajetaan takaa, missä yhteyksissä luotettavuusmerkkiä voitaisiin käyttää, että sillä jotain saavutettaisiin. Herra Kreutzmannille myös kiitokset siitä, että hän on tähän myös tuonut uutta sisältöä. Minä uskon, varjoesittelijät ovat ainakin yrittäneet. Ja se nyt tarkoituksena on, että voidaan jotenkin vielä parannella tekstiä. Näiltä osin varmastikin olen pyrkinyt huomioimaan kaikki ne tarkistukset, joita me käsittelimme myös kompromissitarkistuksissa. Mitä pk tulee, niin minä uskon, että pitkään tätäkin on työstetty, että pk-yritykset huomioitaisiin paremmin kaikessa siinä työssä, mitä tässä valiokunnassa tehdään. Ne ovat todellakin meidän ala, teollisuutemme selkäranka, ja siksi totta kai heidän asemansa pitää parantaa ja paketin jakelumarkkinoilla. Ei pidä puhua vain käyttäjistä, kuluttajista, vaan myös pekuyrityksistä. Voidaan ajatella jopa Euroopan laajuisista markkinoista. Ja viitosessa puhutaan nimenomaan tästä. Sitten kompromissitarkistus seitsemä No, se liittyy tähän luotettavuusmerkkiin nimenomaan – Ehkä tästä täytyy vielä seuraavassa kokouksessa puhua. Pari viikon päästä muistaakseni Strasburgissa sellainen järjestetään. Ainakin ollaan ajateltu, eikö vain? Siellä siis varjosittelijat tapaavat pari viikon päästä. Ehkä emme halua lisää hallintoa rasitetta tuoda tämän myötäkään, koska haluamme lisää joustoa esittää mietinnössä ja ennen kaikkea yksinkertaistaa. Kompromissitarkistus kahdeksan sitten sitten niin olen kovin samaa mieltä myös eräs Schwabin esitysten kanssa. Kyllä te oikein ymmärsitte hänen tarkoitusperänsä näissä tarkistuksissa. Oh, olen aivan varma, että hän on kyllä avoimin mielin valmis keskustelemaan myös näistä ja antamaan lisäselvityksiä omiin tarkistuksiinsa. Mitä tulee aikatauluun? Niin, Kuten aina tässä valiokunnassa, aika ei ole meidän puolellamme yleensä. Me olemme toimittaneet kompromissitarkistuksen, kun saimme ne valmiiksi. Me tiedämme, mikä tässä se aika ongelma on. Ei meillä ole aikaa, kuten ei paljon muillakaan ole pahoillani tästä, mutta meillä kyllä vielä aikaa on keskustella tästä ja ehkä vielä muuttaakin niitä vielä. Ja esitän tosiaan vielä pahoittelun kaikesta tästä herra Viilanille. Kiitos kommenteista. Toistan, yksi tarkoitus on erittäin hyvä ja siinä huomioidaan myös SD-ryhmän kanta. Ja jos nyt vielä haluatte pitää kiinni tästä kannasta ja tukea näin kompromissitarkistusta, niin mielestäni se olisi todellakin hyväksi meille kaikille. Sitten luotettavuusmerkistä vielä, eli kompromissitarkistuksesta seitsemän. Minun mielestäni sen pitäisi koskea kaikkia se on teema, se on asia, johon me haluamme kuitenkin ottaa kantaa ja jonkinlaista suuntaa antaa sille, että ei tässä pitäisi välttämättä mitään lakeja säätää täällä. Mielestäni yhtä lailla kuin yksityiset ja julkiset voisivat tätä käyttää hyväkseen. Ja mitä puheenjohtaja puolestaan kysyin, eiköhän se ole käännösongelma tai katsotaan, on, liittyykö se muotoiluun, mutta katsotaan sitä sitten yhdessä. Kiitoksia. Votación, si no recuerdo mal, será... Ellen nyt väärin muista, 17. joulukuuta äänestetään tässä valiokunnassa. Ja, ja korostan että mielestäni että meillä olisi hyvä järjestää vielä kokous ja toivon, että kaikki varsinaiset sinne pääsevät. Tästä on sähköpostista ilmoitettu, että on Strasburgin viikolla. No, toivottavasti siellä sitten nähdään ja saadaan aikaan yhteisymmärrys myös näistä kompromissit tarkistuksista. Okay, yes, well, thank you very much. Yes, the plan... Kiitos. Suunnitelmana on todellakin äänestää 17. joulukuuta ja Työllisyys- ja liikennevaliokunnat äänestävät kummatkin 6. joulukuuta, eli näitäkin tuloksia voitte tarkistella, tarkastella Strasbourgissa, jos haluatte ottaa mukaan heidän huomioitaan tai tukea niitä, mikä olisi tietysti hyvä valiokuntien väliselle yhteistyölle. Rova Seenalova varmasti myös auttaa meitä Tämä on todellakin hyvä mietintö ajoitukseltaan ja meidän pitäisi yrittää saada tästä hyvää mainosta aikaiseksi, sillä paketin jakelumarkkinat ovat sellainen asia, johon parlamentti on kiinnittänyt huomiota nyt ennen vaaleja ja tässä voimme tuottaa etua kuluttajille. Kiitos siis tästä työstä. Nyt sitten siirrymme toiseen tärkeään ehdotukseen kansalaisten kannalta. Tämä koskee julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuutta vielä haluaisin muistuttaa, että olemme muuttaneet esityslistan järjestystä. Tämä asia piti alun perin käsitellä jo aikaisemmin, mutta onneksi pystymme muuttamaan järjestystä. Ja nyt käsittelemme tämän asian kompromissitarkistuksia. Komissio on hieman myöhässä, mutta edustaja tulee paikalle pian, joten aloitammekin suoraan, jos esittelijä on valmis. Komissio voi sitten tulla myöhemmin. Vajaa 30 kompromissitarkistusta on, joten olette tehneet oikein kovaa työtä. Herra Traskowski, joka on EPPn varjoesittelijä, on nyt ö, lähtenyt ministeriksi Puolaan, joten meidän pitäisi lähettää hänelle onnittelumme se on, tämä ministerin nimitys on tietysti hyvä myös valiokunnallemme. Herra Schwab voi varmasti sijaistaa herra Traskowski ja Garces Ramon on paikalla st ryhmästä Engström ja Bielan ovat myös paikalla, joten kaikki varjoesittelijät ovat paikalla. Herra Chachi Markakis voi esitellä nyt kompromissitarkistukset. Kiitos puheenjohtaja. Herra Traskowski oli yksi kaikista aktiivisimmista edustajista varjoesittelyiden kokouksissa, mutta mm, minun käsittääkseni hän on ensimmäinen joulukuuta asti vielä meidän joukossamme ja sitten hän voi neuvoston ministeri ministerissä, ministerinä edistää asiaa, sillä hän on digitaaliasioista vastuussa. Palaan tähän, kun siirrymme menettelykysymyksiin. Tämä direktiivi, kuten tiedät, ja kuten sanoitte puheenjohtaja, koskee kaikkia verkkosivustoja, jotka tarjoavat julkisia palveluja, jotka ovat kaikkien kansalaisten käytössä. Useat ihmiset pitävät näitä palveluita yh- itsestäänselvinä, mutta ei pidä sulkea pois ö, eräitä ihmisryhmiä, ei ö, etenkään vammaisia ja iäkkäitä ihmisiä. Tässä pitää toisaalta keskittyä talouden toimijoihin, mutta myös näihin kohderyhmiin. Euroopan vammaisuusfoorumihan on tuo taho, joka edustaa vammaisten kohderyhmää, joten he ovat todellakin tarkastelleet meidän työtämme tarkkaan. Me olemme ennen kaikkea tehneet työtä määritelmien parissa ja olemme lähentyneet tässä niin sanottua maailmanlaajuista standardia. Olemme linjanneet määritelmämme niin, että ne ovat täysin yhteen sopivia vakakin maailmanlaajuisten standardien kanssa. Lisäksi soveltamisala oli tärkeä kysymys ja me puhuimme tästä valiokunnassakin ää, alusta lähtien. Se oli yksi tärkeimmistä kysymistä, mikä on soveltamisala, miten jäsenvaltioiden pitää panna täytäntöön saavutettavuus. Ja me lähdimme tästä eri linjoille kuin komissio siinä mielessä, että me erottelimme uuden verkkosivusto tai muutetun verkkosivustosisällön ja vanhan verkkosivustosisällön. Eli emme seuraa tällaista luetteloa, jossa on lueteltu sellaiset aiheet tai palvelut, joiden suhteen saavutettavuus pitää panna täytäntöön. Ei, vaan ensimmäinen tammikuuta 2015 lähtien kaiken uuden verkkosivustosisällön pitää olla saavutettavassa muodossa ja sitten vanhan sisällön pitää olla saavutettavassa muodossa kaksi vuotta myöhemmin. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta se on myös toteuttamiskelpoinen tavoite. Meidän pitää tietysti puhua neuvoston kanssa täytäntöönpanosta. Mitä tulee reaaliaikaiseen audiosisältöön, niin ehdotamme ö, kaksi vuotta pidempää siirtymävaihetta. Entä sitten ne julkiset palvelut, joita tarjoavat eivät julkinen sektori, jota tarjoaa ei julkinen sektori, vaan yksityiset tarjoajat. Tässä kohdassa olemme ehdottaneet liitettä, se on osa näitä kompromissitarkistuksia ja on selvää, minkälaiset palvelut, joita tarjoavat yksityiset tahot, pitää olla saavutettavuuden piirissä. Sitten lisäksi olemme ottaneet käyttöön lisätoimia ja olemme jaotelleet nämä kolmen osaan valvonta, täytäntöönpano ja raportointi. Mitä tulee valvontaan, me pyydämme jäsenvaltioilta jäsenvaltioita nimittämään toimivaltaisen viranomaisen toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja ottamaan käyttöön valitusmekanismin sekä raportoimaan kahden vuoden välein edistymisestä tämän Tämän mekanismin me tunnemme myös muista direktiiveistä. Minun täytyy sanoa, että kaikkien ryhmien välillä on ollut yhteisymmärrystä tässä prosessissa. Olemme saaneet aikaiseksi 30 kompromissitarkistusta. Puheenjohtaja sanoi, että olemme tehneet kovaa työtä ja se onkin totta. Myös sihteeristö ja rouva Birgit Haas ovat tehneet oikein kovaa työtä kompromissien laatimiseksi. Tarkistuksia on tullut e, kaiken kaikkiaan 240, e, mutta niistä e, suurin osa on katettu kompromisseissa huomioon kompromissit kattavat kaikkien ryhmien tarkistuksia, joten voimme odottaa hyvää tulosta huomenna niin, että saamme aikaiseksi parlamentin vankan kannan, jonka pohjalta voimme neuvotella. Miksi se on niin tärkeää? No siksi, että tämä on melko helppo nakki seuraavalle puheenjohtajakaudelle. No tietysti on tämä televiestintäpaketti ja NSA ja muut asiat pöydällä, mutta tämä, on, tämä asia on helppo nakki ja siksi tämä olisi tärkeää myös ryhmille ja siksi ehdottaisin, että nyt kun olemme tehneet kovaa työtä nopeassa tahdissa, niin pyrkisimme ensimmäisen käsittelyn sopimukseen. Se tarkoittaisi sitä, että huomisen äänestyksen jälkeen kävisimme yhden keskustelun Liettuan puheenjohtajakauden aikana työryhmässä ja kaikki mekanismit ö, eli yhteydet neuvostoon ja Saksaan on otettu käyttöön, jotta saisimme tämän asian viimeisen työryhmän esityslistalle. Näin voisimme sitten kreikkalaisten kanssa käydä kolmikantaneuvotteluita ja päästä sopimukseen kerralla. Tämä tarkoittaisi, että helmikuun jommassa kummassa täysistunnossa äänestäisimme asiasta. Tämä olisi viimeinen mahdollisuus, sillä jos äänestämme myöhemmin, tämä helppo nakki menee kyllä sivusuun. Me olemme jo puhuneet tavallaan tunnustelleet kompromissien perustaa ja asiaan on suhtauduttu kyllä myönteisesti. Toivottavasti herra Traskowski uutena Puolan ministerinä myös edistää asiaa. Haluaisin kiittää myös Gassis Ramonia ja Engströmiä, jotka ovat tehneet kovaa työtä tuloksen eteen, ja haluan kiittää myös sihteeristöä. Kiitos. Good. Well, thank you very much, and particularly for that. Kiitos tästä työstä ja ennen kaikkea keskusteluistanne puheenjohtajakauden kanssa. Nämä ovat tärkeitä keskusteluja. Näin meillä on hyvä asema äänestyksessä. Ja äänestyksen jälkeen sitten voimme puhua neuvottelumandaatista. No niin, nyt voimme kuulla varjoesittelijöitä herra Schwab ensiksi EPPn puolesta. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää liberaalikollegaamme Horgo Satsimarkaakisia hänen tekemästään työstä. Monet hänen ehdotuksestaan menevät todellakin oikeaan suuntaan. Ja haluan myöskin tässä todeta Raskovskin puolesta, että hän ei voi olla paikalla, koska hänet, kuten sanoitte, on valittu Puolan uudeksi digitaalisia sisältöjä hoitavaksi ministeriksi, joten hän todellakin tulee käsittelemään tätä asiaa sielläkin ja hän on vielä parlamentin jäsen joulukuun alkuun asti, mutta sitten hän ikävä kyllä jättää meidät. Hän pyysi minua esittämään muutaman hänen kohtansa tässä ja tämä menee melko lähelle sitä, mitä kollega Kaakis jo esitti. Tilanne on se, että viimeisten viikkojen aikana on ratkaistu joitakin erittäin arkaluontoisia kompromissiaiheita ja meidän näkökulmastamme ei ole mitään perustavanlaatuisia mielipideeroja. Me tuemme tavoitetta, mikä komission etuksessa on, että julkisten, julkisen sektorin verkkosivujen muuttamiseksi siten, että ne on kaikille käyttäjille saavutettavissa ja että ne vaikuttavat myöskin siihen, että moderni viestintäteknologia myöskin pääsee kansalaisten käyttöön tehokkaalla tavalla. Täytyy myöskin pitää huoli, että vanhemmat ihmiset ja kansalaiset, joilla, jotka ovat vammaisia, myöskin ovat siinä tilanteessa, että he voivat osallistua digitaaliseen tiedeyhteiskuntaamme. yhteiskuntaamme Tästä syystä onkin niin, että meidän tavoitteemme on, että kaikki julkisen sektorin tahot saavat tällaiset verkkosivut, mutta tietysti on olemassa se toive, että ne sektorit, jotka toimivat ikään kuin pienyrityksinä, niin otetaan myöskin tässä huomioon Näihin on viime vuosina pyritty, eli nämä mikroyritykset, heille ei pitäisi mitään lisätaakkaa sysätä. Monissa maissa on ongelmia, koska joissakin maissa on hyvin paljon tällaisia mikroyrityksiä, jotka ovat siellä toiminnassa, mutta esittelijä suhtautuu tähän myönteisesti ja tästä syystä tämä on mielestäni hyvä keski väylä, keskitie, että säännellään nyt ensin nämä asiat ja sivut, joita suuret yritykset ylläpitävät. No soveltamisala, kollega Satsi Markaakis tekikin tämän jo selväksi. Sitä laajennetaan parlamentin toimesta koskemaan kaikkia näitä sivustoja ja minulla olisi tärkeää, että tässä myöskin pienyritykset pidettäisiin vielä poissa soveltamisalasta – ja kollega Trakowski Puolasta varmasti joutuu kohtaamaan tämän ongelman, että myöskin pienyritykset, mikroyritykset olisivat mukana, joten voitaisiin ehkä vaatia, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus hoitaa nämä mikroyritykset siten niin kuin tässä heidän täytyy jo tehdäkin suuryritysten kohdalla. No sitten aikataulun osalta Trakowski pitää hyvänä tätä asteittaista lähestymistapaa, eli vuoden 2015 alussa lähdemme liikkeelle, mutta tammikuussa 2017 kaikki ovat mukana soveltamisalassa kaikki yritykset ja siirtymäkaudella varmastikin on hyödyksi, jos jäsenvaltiot pitävät huolen siitä, että varsinkin kun ajatellaan tätä live audio content asiaa, että sitäkin saatettaisiin vähitellen eteenpäin Herra Trakovski on myöskin erittäin tyytyväinen siihen, että on olemassa yksimielinen lähestymistapa siitä, että myöskin mobiililaitteet katettaisiin tällä. Ja herra Trakowski kirjoitti vielä, että on tärkeää, että direktiivi voitaisiin myöskin sitten saattaa käytäntöön yhtenäisesti. Ja asiat on tarkoitus hoitaa siten, niin kuin niistä on määrätty direktiivissä. Mutta hän varmasti uutena ministerinä Puolassa pitää huolen siitä, että tämä onnistuu, joten voimme varmastikin olla luottavaisia, että äänestämme huomenna tästä yksimielisestä tästä mietinnöstä. Kiitos. Good. Thank you very much. Um, Mrs. Kiitos. Seuraavaksi Organ Beres. Gracias, gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia myös kollegani puolesta tehdystä työstä esittelijän ja varjoesittelijän kesken. Tämä on loistava tilaisuus mm, myös vastata niihin vaatimuksiin, joita kansalaisilla on. Myös oli sitten rajoitus mikä tahansa, että heillä on myös pääsy verkkosivustoihin, siis haavoittuvat henkilöt, vammaiset ja niin edelleen. He haluavat myös ratkaisukeinoja ja niin, että kaikki esteet poistettaisiin. Minun ryhmäni on tyytyväinen työhön, joka tässä on tehty, ja 30 kompromissitarkistuksia niin ikään olemme sitä mieltä, että nyt on erittäin tärkeää laajentaa soveltamisalaa mahdollisimman pitkälle, niin että sen valtiot, jotka ovat sitten liitteessä muodostavat enemmistön. Siksi on erittäin tärkeää, että loppukäyttäjät voivat käyttää kaikkien julkisten sektorin tahojen verkkosivustoja. Olipa sitten kyse alusta mikä tahansa, mobiili tai jokin muu. Siksi tässä tarvitaan laaja soveltamisalaa myös ajatellen kaikkia uusia sovelluksia teknisesti. Lopuksi vielä vetoaisin esittelen lailla, että tämä direktiivi hyväksyttäisi mahdollisimman nopeasti niin että jo 2015 lukien sitä voitaisiin ruveta käyttämään. Ja näin 2017 kaikki julkisen sektorin verkkosivustot olisivat yksityisten tahojen käytettävissä. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Um... Kiitos. Kukas on varjoesittelyistä seuraavaksi? Christian Engström, ole hyvä. Kiitos. Olen samaa mieltä esittelijän ja edellisten varjoesittelijöiden kanssa. Esittelijä on tehnyt loistavaa työtä ja olemme päässeet täysin täyteen yhteisymmärrykseen. Sehän on tietysti hienoa. Komission ehdotus oli melko kapea-alainen. Olen kuunnellut kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka edustavat näitä kohderyhmiä, ja kaikki ovat olleet sitä mieltä, että soveltamisalan laajentaminen on tärkeää mietintö on järkevä ja hyvä. Haluaisin kiittää kaikkia. Odotan hyvää äänestystä huomenna. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Biilan. E, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että me olemme saaneet aikaan kompromisseja. Ryhmäni tukee niitä kaikkia. Haluamme, että direktiivi päivitetään. Emme halua, että siitä tulee aikansa elänyt jo ennen kuin se tulee voimaan. Eli me tarvitsemme teknologisesti neutraalia ratkaisuja. Haluan myös mobiilit, tabletit sun muut tähän mukaan. Kompromissitarkisto 17 on näiltä osin erittäin hyvä, että siinä huomioidaan nimenomaan verkkosivustojen sisältö. Tässä huomioidaan myös kaikki muutkin asianomaiset direktiivit. Kompromissitarkistus 5 on myös hyvä, koska se puhuu soveltamisalasta. Sitäkin tuemme. On erittäin tärkeää, että julkisen sektorin elinten verkkosivustot otetaan huomioon. Mutta yhtä lailla meidän täytyy ottaa huomioon ne yritykset, joilla on joitakin julkisia tehtäviä. Kiitos esittelijälle ja onnittelut hänelle myös siitä, että hänet on nyt nimitetty Puolan hallitukseen. Good, thank you very much. Kiitos. Kyllä, varmasti välitämme nämä viestit herra Traskoskille. Haluaisiko rouva Tyler puhua vielä näistä kompromissitarkistuksista? Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Minäkin haluaisin onnitella herra Traskovskia hänen etenemisestään ministeriksi digitaaliasioissa. Hän on nyt Puolan hallituksessa ja varmasti hän on avuksi meille neuvotteluissa. Hän on, tämä on tietysti hienoa hänelle. Ja on hienoa, että kansallisiin hallituksiin lähtevät kollegat pitävät tänne yhteyttä myös valiokuntaan. Se on, hieno, on hienoa, että näitä yhteyksiä voidaan pitää yllä. Ehdotuksesta haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän otti mukaan monet minun tarkistuksistani kompromisseihin. Se ei ollut varmaankaan helppoa, mutta haluaisin kiittää esittelijää tästä yhteistyöstä. minäkin haluaisin, että saamme ratkaisun aikaiseksi ennen vaalikauden päätöstä. Se olisi tärkeää sillä mehän voisimme vaalikampanjassa myös tätä käyttää yhtenä esimerkkinä siitä, mitä olemme saavuttaneet. Ö, olisi hienoa, että saisimme verkkosivustet saavutettavaksi niille, joilla tällä hetkellä ei ole pääsyä. Pitäisi taata siis, että ö, saamme konsensuksen aikaiseksi. Ja olisi hienoa kuulla näistä keskustelussa Kreikan puheenjohtajakauden kanssa ja nähdä sitten, miten voimme tehdä yhteistyötä kreikkalaisten kanssa tammikuun alusta lähtien. Haluaisin vielä kiittää todellakin ja uskon, että lopputulos hyödyttää niitä henkilöitä, jotka eivät voi käyttää verkkosivustoja tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos. Esittelijä voi kohta vastata, mutta komission edustaja Samata äm, voisi ensiksi kommentoida. Tervetuloa teille valiokuntaan. Saatte puheenvuoron ja voitte puhua kompromissitarkistuksista tai muistakin asioista. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisimme ensinnäkin onnitella teitä tekemästäni työstä ja, ja valiokunta selvästi on ymmärtänyt hyvin tämän teknisen ehdotuksen ja sen monimutkaisuuden. On hyvä, että nämä, tämä, tästä on tehty järkevää ja ymmärrämme myöskin tarkoitusperän tarkistuksen takana myöskin kun ajatellaan esimerkiksi täydentävyyttä, niin tämä on komission puolelta hyvä. Toivottavasti voimme jatkaa työtä rakentavalla tavalla jatkossakin seuraavien kuukausien aikana. Ja toivomme, että nämä kehitykset tässä etenevät ja toivottavasti standardit saadaan käyttöön helmikuussa – Ja myöskin tämä sitten toivottavasti jatkuu tulevaisuudessa. Kiitoksia oikein paljon. Well, thank you very much for that support. Uh, Mr. Kiitos tuestanne. Herra Chatsimarkakis, haluatteko pitää loppupuheenvuoron? Standard. Kiitoksia. Palaan tähän vakiojuttuun ehkä myöhemmin, mutta Schwabille PK-yrityksistä. Kai viittasitte pieniin kuntiin, koska ne ovat ongelmiin Siis todella yritykset, jotka tarjoavat julkisia palveluja, mutta tässä huomioitiin kyllä määräyksissä myös, että kohdellaan heitä asianmukaisesti. Her, herra Garcia, korvanut henkilö, ja herra Vilan puhui mobiililaitteista. Kyllä, ne ovat nyt kompromississa mukana, mutta muistuttaisin kuitenkin, että tässä keskitytään nimenomaan julkisiin palveluihin. Eli siihen tässä keskitytään. Mutta sinällään ihan merkittävä saavutus. Molemmat kollegat, herra Garfes ja Ravilkakin, tätä tivasivat. No sen suurempaa kiitosta voi saada kuin Skandinaviasta. Siksi ystäväni Engström esitti ystävällisiä sanoja minulle, ne ovat erittäin tärkeitä. Kyllä tämä on Skandinavin lähestymistapa ollut. Huomioida kaikki seikat. Catherine Stylerille vielä vastatakseni. Kyllä, tämä on hyvä äänestäjien kannalta huomata, että parlamentti jopa voi vielä kohentaa komission jo sinällään hyvää esitystä ja tehdä jotain, ei äänestäjien, vaan yhteiskunnan hyväksi, kansalaisten hyväksi, kansalaisten hyväksi yhteiskunnissamme silloin, kun he haluavat käyttää näitä palveluja. Kreikkalaiset ovat hyvin valmistuneita tähän. Olemme jo käyneet keskusteluja ja ne ovat osoittaneet, että tunnevat hyvin kyllä yksityiskohdatkin. Ehkäpä he voisivat antaa sisäpiirin tietoa myös, mitä neuvostot ajattelevat standardista pitää paikkansa, että Saksakin odottelee eurooppalaista standardia, teidän mukaan se helmikuussa on valmistumassa, mutta kannattaa korottaa helmikuuhun asti. Nimittäin se merkitsisi, että tämä ehdotus ei loppu, koska tässä on myös välivaihe. Tarvitsemme ensimmäisen käsittelyn sopimuksen tästä. Eli me jätän avoimeksi vielä eurooppalaisen standardin hyväksymiseen helmikuun jälkeenkin, ja kyllä se on huomioitu. Olen kiitollinen myös puheenjohtajavaltio Kreikalle sen muistuttamisesta ja kertomisesta riittävän ajoissa todellakin, että se otettiin huomioon myös kompromissitarkistuksissa. Tässä ollaan kyllä selvillä vesillä. Kiitoksia kovasti. No niin, kypsä hedelmä tartutaan siihen. Well, thank you for your very energetic work on this. Kiitos hyvästä työstänne asian parissa. Asiastahan on myös mielenkiintoinen, oli mielenkiintoinen kuuleminen. kutsuttu tuohon tilaisuuteen henkilöitä, joita asia koskee suoraan. Tästä oli oikein mielenkiintoista. hienoa nähdä, että on edistetty ja kiitos myös yhteistyöstä Kreikan puheenjohtajakauden kanssa. Äänestämme asiasta huomenna. Vaikuttaa siltä, että kompromisseja voidaan laajalti tukea. Näin voimme saada esittelijälle vahvan kannan neuvotteluiden aloittamiseksi. Varjoesittelijän kanssa siitä sitten pitää sopia. Kiitos paljon. Nyt sitten siirrymme aivan uuteen asiaan. Tämä on varmaan yksi niistä viimeisistä uusista asioista, jotka osa, otamme käsittelyyn tällä kaudella. Tässä on kyse Adam Billanin lausunnosta. Vastaava valiokunta on Ekon. Ja kyse on asiasta, joka on tärkeä elementti digitaalisilla sisämarkkinoilla, joilla luottokorttimaksut ovat tärkeitä. Lausunto koskee korttipohjaisesta maksutapahtumista veloitettavia toimitusmaksuja. Adam Bilan on valmistelija, herra Borisov ähm, on varjoesittelijän tosiaan, ähm, herra Rova Van Jo on myös varjoesittelijä. Engström, oletteko vihreiden varjoesittelijä? Entä sitten Hatsemar Kaakes, puhuuko hän mm, toimitusmaksuista? Herra Hatsemar Kaakes, oletteko varjoesittelijä näissä toimitusmaksuasioissa? Ette ilmeisesti ole. No, ensiksi annan herra Biilanille puheenvuoron. Tai tarkastan ensiksi, onko komission edustaja paikalla. Ei ole ilmeisesti. Ai, heidän pitäisi saapua vielä paikalle. Pitäisikö heidän esitellä tuo vaikutusten arviointi tänään? Komission piti esitellä vaikutusten arviointi, mutta koska komission edustaja ei ole paikalla, esittelijä Biilan voi pitää alustuksen. Dziękuję bardzo, e, panie e, przewodniczący. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, tämä on hyvin tärkeä aihe, eli nämä toimitusmaksut korttipohjaisista maksutapahtumista, ja tämän pitäisi tapahtua nopeammin, tehokkaammin ja myöskin edullisemmin. Mutta tämä on kyllä olemassa sellaisia toimintatapoja, jotka hankaloittavat tätä sisämarkkinoilla, eli kyse on tällaisesta neljän osapuolen maksutapahtumasta. Eli tässä on näitä järjestelmiä, jossa on useampi osapuoli ja kuluttajat eivät tiedä, että tällaisia maksuja ylipäätään on olemassa, joita nämä maksu palvelun tarjoajat ovat keskenään sopineet. Ja tässä usein sitten rohkaistaan siihen, että tiettyjä maksut toimenpiteitä käytettäisiin, jotka sitten myöskin tuovat muassaan näitä maksuja osapuolille. Tämä, eh, tämän tekstin tarkoituksena on parantaa tilannetta eh, yhtenäismarkkinoilla ja komissio eh, pyrkii tässä myöskin integroimaan tätä sisämarkkinoille enemmän ja tässä ehdotetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka voisivat tämän ongelman ratkaista EU:ssa. ssa jos nyt ajatellaan yleisiä EUn kattoarvoja ajatellen näitä rajat ylittäviä maksuja, niin se olisi kyllä hyvä askel siihen suuntaan, että sisämarkkinat toimisivat paremmin ja myöskin tässä voitaisiin sitten soveltaa vapaa, vapaiden liikkuvuuden periaatteita ja tämä kaikki totta kai olisi kuluttajan etujen mukaista – minä olen analysoinut komission ehdotusta ajatellen näitä maksukattoja maan sisäisten ja rajat ylittävien toimitusmaksujen osalta. Päätin kuitenkin, että en puhu näiden maksujen tai kattojen mahdollisesta suuruudesta. Haluaisin ensin kuulla, mitä mieltä valiokunta on asiasta. Haluaisin myöskin kuulla, mitä muiden ryhmien kollegat ovat ajatelleet niin, että sitten päästäisiin kohti hyvää ratkaisua ratkaisua. No sitten sääntelymekanismit. Tässä täytyy taata ensinnäkin toimivuus ja tehokkuus. Ja tästä syystä tämä kaikki kuuluu asetuksen piiriin. Ja tietysti myöskin teknologianeutraalisuus on otettava huomioon, kun ajatellaan digitaalisen agendan perusperiaatteita. Tämän täytyy myöskin päteä toimitusmaksuihin – Ja täytyy myöskin, tai sillä ei pitäisi olla merkitystä, että maksetaanko nyt verkossa vai verkon ulkopuolella. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi yrityskorteilla tapahtuvia maksuja. Ehdotuksessani ehdotan, että tämän ei tulisi vaikuttaa yrityksiin niin paljon aivan hyvistä syistä. Ei pitäisi olla olemassa mitään rajoja, mitä tulee näihin toimitusmaksuihin. No sitten nämä kortit, joita käytetään maksuihin, artikla 2, tämä, tämä määräys täytyy muuttaa ja tässä olenkin ehdottanut tarkastusaikojen tarkistamista, eli puhun nyt tässä 16 artiklan lausekkeesta. Lainsäätäjä voi sitten arvioida tämän asetuksen soveltamiseen ja täytyy myös ottaa huomioon kehityskulut markkinoilla ja myöskin kuluttajien täytyy saada tiedä näistä uusista kehityksistä. Sitten olen myöskin tätä aikaa tässä hiukan lyhentänyt. Kaksi vuotta on hiukan liian pitkä aika, mitä tulee näihin maan sisäisiin maksuihin. Mutta sitten on olemassa toinen siirtymäaika rajat ylittäviä maksutapahtumia ajatellen. Niin sitten täytyy myöskin olla samankaltaisia määräyksiä, jotka astuvat samanaikaisesti voimaan. Meillä on siis eri siirtymäkausia. Näitä voitaisiin käyttää alussa, jotta markkinat saataisiin valmiiksi. Sitten on vielä kuusi artikla, mikä liittyy näihin alueellisiin rajoituksiin asetuksen voimaan astumisen jälkeen. Ja koska meillä on tämä pitkä siirtymäkausi rajat ylittäville toimitusmaksuille. Olen tässä viitannut näihin niin sanottuihin acquiring service-palveluihin. Ja sitten on mahdollisuus myöskin saada poikkeus, jos tällaisia uusia korttijärjestelmiä tulee, koska maksumarkkinat sisämarkkinoilla ovat sellaiset, että täytyy pitää huoli siitä, että ei luoda sellaisia hankaloittavia säädöksiä vaihtoehtoisille järjestelmille, koska tässä on tarkoituksena helpottaa uusien toimijoiden toimintamarkkinoilla. Sitten on vielä kysymyksiä jäsenvaltioihin liittyen, jotka tuntevat omat markkinansa erittäin hyvin, ja tässä voidaan ehdottaa tiettyä aikarajaa. Puheenjohtaja, lopuksi haluaisin vielä sanoa, että kuulisin erittäin mielelläni, mitä varjoesittelijät ovat mieltä ja mitä muut ryhmät ja valiokunnan jäsenet ajattelevat tästä. Ja odotan hedelmällistä yhteistyötä tämän lausunnon parissa. Kiitos. Uh, good. Uh... Kiitos. Komission edustaja on nyt paikalla käsittääkseni. Me ajattelimme pyytää teiltä vaikutusten arvion esittelyä, mutta aloitimme jo keskustelut mietinnöstä, joten käymme ensiksi tuon keskustelun ja sitten lopuksi voitte myös puhua vaikutusten arvioinnista. Herra Borisov, EPP-ryhmän varjoesittelijä, saa seuraavaksi puheenvuoron. Ja sen jälkeen Rov Vernio ja Rova Vernio ja muutkin saavat puheenvuoron. Herra Borisov. Kiitos puheenjohtaja kollegat. Kiittäisin komissiota ehdotuksesta, esittelijää, valmistelijaa myös hänen tekemästään työstä. Euroopan kansalaiset tarvitsevat myös yhdennetyt markkinat maksuilla on aivan samaa asetuksen tavoitteen kanssa, mutta toimitusmaksuasia on mutkikas siinä täytyy olla varovaisia ajatella, mitä vaikutuksia tällä muutoksella on. Siksi haluaisin keskittyä seuraaviin seikkoihin, joita pidän olennaisena. Ensinnäkin enimmäismäärät toimitusmaksuille. Komissio haluaa säännellä toimitusmaksuja ylit, rajat ylittävästi 0,2 prosenttia maksukorteista ja korkeampi hinta luottokorteille. Tämä laskisi hintoja kuluttajien kannalta. Komission mukaan nämä perustuvat arvioihin, joita on maksusta tehty, ja, ja, ja siinä oli, olisi mitään eroa käteistä korttimaksun välillä mutta tässä on käytetty tietoja keskuspankilta, Alankomaista, Ruotsista ja Velkiasta, missä korttimaksuja käytetään paljon ja maksut ovat alhaisempi kuin jossakin muissa valtioissa. En tiedä, onko tässä huomioitu niitä investointeja, joita tämä edellyttää, ajatellen varsinkin turva, turvaa. Toiseksi kansallisella tasolla sama katto toimitusmaksuille kaikista jäsenvaltioista ei huomioisi markkinoiden eroja. Tanskassa, Alankomaissa korttimaksut ovat pitkälle edistyneet ja toimitusmaksut alhaiset, mutta Puolassa meillä on toisenlainen tilanne. Eli tässä tarvitaan lisää investointia, jotta voidaan korttimaksu infrastruktuuria rakentaa, mutta se nostaisi toimitusmaksuja muuten. Se lisäisi sitten myös hintoja käteismaksuissa. Kuluttajat maksaisivat kuitenkin laskun. Tämä edellyttää ehkä investointiturvallisuuteen uuteen tekniikkaankin ja se vaikuttaa koko korttimarkkinoihin. Tässä pitäisi saada jonkinlainen keskiarvo toimitusmaksujen varten, jossa huomioitaisiin myös erilaiset korttimaksumarkkinat rajat kysymyksissä. Komission ehdotus on ihan järkevä, kun ajatellaan näitä liiketoimijoita, jotta voidaan lisätä myös kilpailua. Kaluttajalla täytyy olla mahdollisuus valita myös maan ulkopuolinen pankki ja saada edullisempi toimitusmaksu. Jos ajatellaan kilpailupaineita, niin kotimaan toimittajat joutuvat laskemaan toimitusmaksuja. Se johtaisi siihen, että hinnat ylipäätään laskuisivat pitkällä aikavälillä. Soveltamisalasta. Nykyinen ehdotus luo säännellyn ja ei-säännellyn alueen, jossa on neljä eri alaa. Siksi tässä kohdella on luottoja käteiskortteja eri tavoin, koska toimitusmaksut vaihtelevat. Valmis haluaa muuttaa tämän erottelun. Minusta meidän täytyy keskittyä enemmän tähän ja miettiä näiden vaikutuksia kuluttajille. Viimeiseksi, mutta ei viimeisimpänä, omistajakorttisäännöt. Mit- Siis sama, missä te korttia käyttää, toimitusmaksut ovat ihan samat. Eli jos hän käyttää Visaa tai Mastercardia, niin hän tietää, että olipa se sitten kumpi kortti tahansa, niin se hyväksyttäisiin. Kymmenen artikla erityksessä rajoittaa tätä sääntöä, ja tätä ei voitaisi käyttää kuin niiden korttien kohdalla, jotka ovat samojen toimitusmaksujen alaisia kuin on myös käteiskorttimaksussa. Ajatellaan, mitä vaikutuksia on tällä kuluttajalle jos hänen korttiaan ei hyväksyttäisi täällä. Sitten lopuksi. Vaikutuksia pitää miettiä, koska tämä on niin mutkikas. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Mr. Borisov. Kiitos, herra Borisov. Seuraavaksi Rova Vernio. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen iloinen varsinkin nyt tästä ehdotuksesta, kun komissio on tehnyt, että vihdoinkin saadaan järjestystä toimitusmaksuviidakkoon. Sitä poitsi pari vuotta otin esille tämän kysymyksen komissiolle. Tämä liittyy myös maksusiirtoihin, mutta tämä ei liittyy nyt korttimaksuihin. Kiitos kuitenkin komissiolle nyt tästä toinen täyttämisestä. Pardon. Oh. Excusez-moi. Il ne s'agit en aucun cas de remettre... Missä tapauksessa ei tässä kyseenalaiseta itse toimitusmaksun niin Kiistatonta on, että suhteettomia toimitusmaksuja kuitenkin käytetään ja sitten paitsi tämä vaihtelee maasta toiseen tai kortista toiseen. Siksi tämä on este kaupankäynnille ja myös este maksumarkkinoille kansallisesti. Tästä haittaa myös yrittäjille ja totta kai kuluttajille, kun, kun ajattelen, että siellä on joillakin olikopolinen asemakin. Olen iloinen valmistelijan kanssa myös siitä, että saadaan nyt järjestystä näille maksumarkkinoille. Me kaikki tiedämme, miten haluttomia ja tässä ollaan oltu myös Belgiassa, miten vaikea on ollut maksaa kortilla tilanne ei johdu siitä, että yrittäjät ovat haluttomia, ikään kuin heillä olisi vain halukkuutta käteismaksuja hyväksyä, ties mistä syystä, jos, jossakin maassa se on käytäntö. Mutta jos ajatellaan, että usein tässä tulee myös ylihinta, jos korttimaksuja hyväksytään. Tämä koskee varsinkin pienempiä summia, jossa ei niitä hyväksytä. Mitä tulee Viilanin lausuntoluonnoksen olen kiitollinen siitä, koska hän on osoittanut hyvää tahtoa selventää määritelmiä, joita tässä tarvitaan. Mitä tarkoitetaan maksukortilla, niin ei sekään niin selvä ole. Hän on osoittanut myös halua pitkittää siirtymäkautta kotimaan toimijoiden kohdalla, koska jotkut säädökset ovat jo valmistella jossakin jäsenvaltioissa. Jos ajatellaan sitten tarkistuksia, niin varmasti meillä on jotain esitettävää valmistelijalle, mutta uskoisin, että meillä on kuitenkin yhtä hyvä tahto mennä samaan suuntaan kuluttajien ja yrittäjien hyväksi. Että päästään eroon tästä sisämarkkinoiden pirstaloitumisesta. Kiitos. Uh, no, is there, are there any other shadows? Rouva Tyler seuraavaksi. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijöille ja varjoesittelijöille. Aivan selventämisen vuoksi, onko tässä mitään tiivimpää yhteistyötä talousasian valiokunnan kanssa? Ei, ei. No se on harmi, sillä meillä on samansuuntaisia intressejä Ähm, avainkysymyksissä. Vavoimuuden kysymys on tärkeä tässä keskustelussa. No, tähän, tämähän ei ole minun erikoisalani, mutta kun alkaa lukea näitä asiakirjoja, niin silloin ymmärtää, että miten toimitusmaksut toimivat. Eli pitää ymmärtää, mikä raha liikkuu mihinkin suur, suuntaan. Ja sen takia meillä tämä ehdotus onkin nyt pöydällämme, sillä avoim, avoimuutta ei tällä alalla ole. Eli tavoitteena pitää olla tehdä tästä järjestelmästä avoimempi, läpinäkyvämpi kuluttajille ja yrityksille. Pitää siis tehdä selväksi, miten tämä ala toimii. Vähittäiskaupan näkökulmasta reiluus on tärkeää, eli pitäisi sitä tiedottaa, mutta korttiyritykset sanovat, että, että näistä toimitusmaksuista ansaitut varat käytetään esimerkiksi petoksen, petoksista korvaamiseen. Eli minä haluaisin tavallaan kahdesta näkökulmasta saada vielä selvyyttä, selvyyttä asiaan. Eri jäsenvaltioissa on eri järjestelmät tällä hetkellä ja herra Biilan tai muutkin kollegat puhuivat Puolasta, mutta myös Ranskan tilanteesta – Olisiko meillä kokonaiskuvaa eri jäsenvaltioiden tilanteesta? Onko olemassa jäsenvaltioita, joissa järjestelmä on paljon läpinäkyvämpi? Voitaisiko jotakin jäsenvaltiota pitää parhaiden käytäntöjen käyttäjänä? Entä sitten kustannukset kuluttajille? Jos näitä maksuja ei perittäisi, jos siis tämä järjestelmä toteutettaisiin ähm, englanti, englantilainen luottokortin käyttäjä saattaisi joidenkin tutkimusten perusteella säästää 35 puntaa kuukaudessa. Onko tämä oikea tietä, tieto? Olisiko niin, että kustannuksia ei sitten enää siirrettäisi kuluttajille? Kun puhun pienille vähittäiskaupan edustajille, he sanovat, että he eivät käytä näitä korttijärjestelmiä, sillä yli hinnat ja maksut ovat liian, liian korkeita. Eli meidän pitää todellakin tehdä selväksi, että järjestelmä ei ole haitallinen missään maassa. Minä todellakin etsin vastauksia ennen kaikkea sen suhteen, mit, mitä minkälaiset, miten tämä vaikuttaisi kuluttajien kustannukseen, jos toimitusmaksuja vähennettäisiin? Entä sitten vähittäiskaupan edustajat, minkälaisia todisteita jäsenvaltioissa on parhaista järjestelmistä? Meillä on komission ehdotus pöydällä, mutta minä kyllä haluaisin nyt ymmärtää, miten voimme saada aikaiseksi tämän kompromissin sen välille, mitä vähittäiskaupat tarvitsevat ja mit, mitkä kulut tulevat kus, kuluttajien kannettavaksi. Tämä, tälle alalla todellakin tarvitaan ratkaisuja. On hienoa, että komissio on tehnyt tämän ehdotuksen. Toivottavasti saamme asian käsiteltyä mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Uh, Mrs. Tunis next. Seuraavaksi rouva Turner. Kiitoksia, olen samaa mieltä siitä, mitä tässä on jo todettu, mutta tässä keskustelussa on kyse avoimuudesta ja markkinoiden sirpaloitumisesta jälleen kerran. Meillä ei ole avoimuutta. Herra Biilan sanoi, että kuluttajat eivät useinkaan tiedä, kuinka paljon he maksavat korttien käytöstä. Sanoisin, että he eivät tiedä koskaan. Tuskin kukaan tuntee tätä toimitusmaksusanaa. Se on piilotettu kustannus. Ja nyt on korkea aika, että me teemme jotakin, jotta kuluttajilla on mahdollisuus valita, että he ymmärtävät, mistä on kyse ja mihin rahat menevät. Me kaikki kärsimme tästä. Ja tämä, tässä mainittiin myöskin kaupat ja ravintolat ja niin poispäin että ne eivät ota kortteja tai on sellaisia päiviä, jolloin he eivät hyväksy kortteja tai he etsivät ratkaisuja, jossa he toteavat, että tänään jokin yhteys ei toimi ja sinun korttisi ei toimi ja niin edelleen. Koska heidän täytyy säästää näissä kustannuksissa, joten todellakin puollan tätä ehdotusta. Mutta mielestäni olisi hyvä, jos ei tarvitsisi säännellä, mutta jos se uhkaa, että komissio esittää tällaista katoa, niin aiheuttaa liikehdintää. Ehkä ratkaisu löytyy ennen kuin äänestämme. Se olisi ihanteellista. Mielestäni olisi hyvä, jos ei pitäisi säännellä. Mutta tämä uhka aiheuttaa myönteisen liikkeen, joten ajatuksena olisi, että tämän uhan alla ratkaisu syntyisi ikään kuin itsestään. Tuen myöskin Biilanin ehdotusta, että siirtymää kautta pitäisi pienentää, lyhentää. Miksi meidän tulisi odottaa tässä vielä pidempään? Paljon kiitoksia. Um, Kiitos tästä keskustelukierroksesta. Aikaisemmin olemme ottaneet ensiksi vaikutusten arvioinnin ja sitten esittelijä on esitellyt lausuntonsa, mutta ehkä nyt komissio voi jälkikäteen antaa taustatietoa. No meillä ei valitettavasti ole mahdollisuutta näyttää näitä dioja, mutta ehkä voisitte tehdä yhteenvedon ydinosioista ja voitte samalla vastata kollegoiden kysymyksiin. Meillä on aikaa kello puoli yhteen asti, jos tarvitsette aikaa. Aika on siis runsaasti keskusteluille. Tervetuloa muuten tähän kokoukseen. Olette ilmeisesti ensimmäisen kerran valiokunnan kokouksessa itse asiassa kilpailupääosaston pääosasto, joka on esittänyt tämän ehdotuksen. On hienoa, että nyt kilpailupääosastokin on tullut tänne, koska usein tuon pääosaston pitäisi puuttua tiukemminkin asioihin. Kiitoksia, että kutsuitte myös markkinapääosasta. olen mukana siinä. Yes. So, so. Joo. Eli kyllä Olemme tehneet läheistä yhteistyötä tässä. Se liittyy toimitusmaksusääntelyyn ja myös sitten maksudirektiiviin. Mutta tänään tarkastellaan toimitusmaksuja, eli kiitos kovasti kutsusta. Kiitokset myös lausuntoluonnoksesta. Esitän pahoittelun itse asiassa, koska, koska en kauhean hyvin tunne parlamentin menettelyä, kun tulen omasta Niin En tiennyt että pitää etukäteen ilmoittaa myös siitä, että meillä on kalvoja. Minulla ei siis niitä ole. Mutta ehkä parempi niin. Olivat aika muodollisia. Siinä käytiin läpi myös vaikutusten arviointia, koska meitä niin pyydettiin tekemään, mutta voin tietenkin vastata kutsuunne huomioida täällä esille tulleet asiat. Eli ehkäpä nyt voisin kertoa niille, jotka eivät oikein tunne toimitusmaksuja, niin kerron lyhyesti niistä ja selittäisin, mistä kenkä puristaa toimitusmaksuissa – ja ajattelin myös vaikutusten arvioinnista jotain kertoa, niistä valinnoista, joita tehtiin asetusehdotusta laadittaessa. Puuttuisin myös joihinkin kysymyksiin tai väärinymmärryksiinkin niistä vaikutuksista, joita asetuksella mahdollisesti on. Eli mitä ovat toimitusmaksut? Jos joku nyt ei ole vielä törmännyt niihin, tai niin on no itse asiassa kaikki olemme kyllä törmänneet tietämättämme, Ehkä on hyvä selittää niin, että jos menen kauppaan, ostan 100 euron arvoisen kameran, niin kuluttajana pidän sitä tietenkin ikään kuin ilmaisena käyttönä, kun, kun maksan kerran hinnan itsensä. Jos käytän korttia, niin pidän sitä ilmaisena. Mutta kaupan omistaja maksaa tietyn summan omalle pankilleen, joka riippuu kortista, jota olen käyttänyt. Hänen pankkinsa maksaa noin 70 prosenttia tuosta summasta jonka asiakas kaupan pitää maksaa pankille ja se menee minun pankilleni sitten. Eli kaupan pitäjä välillisesti rahoittaa minun pankkiani, koska minä käytän korttiani. Tämä on se toimitusmaksu, 70 prosenttia, joka kulkee kahden pankin välillä. Se on tämä toimitusmaksu. Ja niistä sovitaan yhteisesti pankkien kesken, jotka toimivat eri järjestelmien puitteissa. Mastercard, Visa, Bankantakt. Contact – ja muut pankkikortit. Siis silloin kun niitä annetaan tai sitten kun käytetään niitä, niin ne sopivat myös maksuista pankkien kesken. Mitä ne sitten ovat? Jos esimerkiksi jos pelkässä käytetään omaa pankkontaktkorttia, niin, niin kaupan pitää joutua maksamaan noin 5 senttiä sadasta eurosta. Jos käytetään Mastercardia, ehkä ei Belgiassa, vaan toisessa maassa, niin jos se on maksukortti, niin se on ehkä parikymmentä senttiä tai 10 senttiä. Jos käytä luottokorttia, niin se voi olla jopa 70 senttiä tai 1,20. Jos käytän jotain muuta korttia, joka on esimerkiksi työkuluja varten annettu, niin kutsutut kultakortit, hienommat kortit, niin se voi olla jopa puolitoista euroa tai 1,70. Jos käytän Amexia, se on vähän erityinen juttu, niin pari euroa, kahdesta kolmen euroa jopa. Eli kaikki koskee samantyyppisiä liiketoimia minun ja yrittäjän välillä, mutta minun pankkini yrittää kannustaa minua käyttämään kaikkien kalentakorttia, mikä tuota heille eniten tuloja. Eli minä saan erilaisia bonuksia, etukortteja, matkoja, vakuutuksia, etten käyttäisi esimerkiksi pankottakorttia, vaan Amexia tai Visa Goldia tai jotain muuta vastaavaa. Eli tästä on paljon haittaa. Kilpailupääosastolla olemme näitä asioita käsitelleet jo parikymmentä vuotta ja olemme jatkuvasti sanoneet, että tällainen pankkivälinen sopimus rajoittaa kilpailua. Nimittäin jos yhdessä pankit kerran sopivat, niin sitten yksittäinen pankki ei voi enää neuvotella toisen pankin kanssa eri hinnoista. Se johtaa siihen, että yhteisössä sovitut hinnat toimivat ikään kuin pohjana, alimpana hintana, viitehintana tavallaan muille. Jos tästä on yhteinen sopimus maksaa 20 prosenttia, 0,20, niin se on se hinta, jonka alle ei koskaan voi mennä. Koska liikepankit tietävät, että muut pankit ovat sopineet samasta summasta. Tämä on kilpailun rajoittamista meidän mielestämme. Eli jos sitä kerran rajoitetaan, niin se on kiellettyä kilpailusääntöjen nojalla, eli ole mitään kunnon perustetta. Pankit ovat aina esittäneet erinäisiä perusteluita. Esimerkiksi, että tässä on kyse kahdenlaisista markkinoista. Eli yhdellä puolella on suurempi intressi kuin ehkä toisella käyttää tätä maksuvälinettä. Sitä verrataan diskoihin usein, kun sanotaan, että miehillä on enemmän mielenkiintoa naiseen, kun nainen on ikään kuin vapaata riistaa, eli sitten pankit tulevat arenalle. Eli tämä on kyse kahdenpuolisista markkinoista. Tässä naiset ovat tietenkin kortinhaltijoita, miehiä tai naisia, ja sitten liikepankki on se mies. Eli ajatuksena on, että jos halutaan liikepankin maksavan, niin sitten halutaan ihmisten käyttävän kortteja, koska siitä on liikepankille hyötyä, koska se on nopeaa, turvallinen ja niin edelleen. Me olemme todenneet, että me hyväksymme tämän filosofiamme, mutta me hyväksyä sitä, että hinnat ovat niin korkeita. Ensinnäkin on hyvin vaikeaa ymmärtää erilaisia hintoja yhdessä jäsenvaltiossa tai sitten jäsenvaltioiden kesken on eroja. On huomattu, että tässä on myös kilpailua korttijärjestelmien kesken Visa, Bankontakt, Amex ja niin edelleen, että tarvitaan mahdollisimman korkeita maksuja pankkeille, koska pankki on myös sitten iloinen pystyessään tarjoamaan sitä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa se on nähty. Kun kansallinen järjestelmä hylättiin, Mastercard tuli ensinapajille ja tarjosi kaksi eh, senttiä enemmän kuin kansallinen järjestelmä. Eli kaikki rupesivat tarjoamaan masterkorttia. Kun Visa tuli, niin tuli kaksi senttiä sen päälle. Parin vuoden kuluessa kaikki pankit siirtyivät tarjoamaan visakorttia. Kuluttajat eivät tienneet, mutta kuluttajahinta nousi sitten sitä myöden. Eli tällainen se mekanismi on markkinoilla. Siellä on ikään kuin käännettyä kilpailua. Me emme siitä tykkää, eli tämä johtaa korkeampiin piilohintoihin kuin alempiin hintoihin. Se on todellinen ongelma markkinoilla. Tämä on meidän mielestämme ongelma kilpailun näkökulmasta, mutta myös kuluttajankin näkökulmasta. Nimittäin he eivät edes tiedä tätä, kun he välillisesti maksavat Nämä toimitusmaksut nostavat hintoja tietenkin palveluissa ja tuotteissa. Emme tiedä, että jos nyt on kolme euroa Ameksin puolella, niin tavallaan me kaikki välillisesti maksamme tästä. Ja kuluttajan näkökulmassa tässä ongelmana on se, että jos minä maksan halvalla maksukortilla tai käteisellä, niin välillisesti rahoitan niitä ihmisiä, jotka käyttävät kallista ameksia. Ja kuitenkin kaikki mukaan tarvitaan ilmaiseksi nämä kortit. Eli se on tyypillinen tilanne, jossa köyhä maksaa rikkaan kulut, emme me sitäkään pidä. Näiltäkin osin, vaikkakin kyse on kilpailupolitiikasta, niin olemme ikään kuin nyt kuluttajasuojan piirissä jo näissä tapauksissa. Nyt tässä kaikki ongelmat. Ne ovat tulleet yhä räikeämmiksi vuosien saatossa. Kun puutuimme alun perin toimitusmaksuihin, niin korttimaksujen osuus oli 15 prosenttia. Mutta jos nyt katsoo lähimittäiskauppaa, niin jäsenvaltiossa jopa enemmän kuin 60 prosenttia hoidetaan korttimaksuina. Eli nyt jos maksaa välillisesti kolme euroa, niin se on paljon suurempi summa kuin aikanaan, kun vielä maksettiin käteisellä. Eli tämä on ongelma. Nyt täytyy miettiä vain, miten puuttua siihen. Sitten niinpä tartumme ensimmäiseen vaihtoehtoon vaikutusten arvioinnissa nollavaihtoehtoon. Mitä jos ei tee mitään? Mitä se maksaa? Se tarkoittaa sitä, että ei mitään tapahdu, koska kyse on kilpailusäännöistä. Meillä on ollut tämmöisiä tapauksia ollut. Kanteita Mastercardia ja viisumia visa vastaan ja siitä on saatu järjestely. Tuomittumissa oli Mastercard-tapaus. Nyt odotellaan vain tuomistumien lopullista tuomiota. Ensi vuonna puolessa välissä ehkä saadaan siitä päätös. Se koskee päätöstämme vuodelta 2007. Totesimme, että toimitusmaksut ovat kiellettyjä. Mastercard ei ole onnistunut hyvin puolustamaan kantaansa. Tämä on nyt vireillä kilpailusääntöjen nojalla. Ja kun on kyse mutkikkaista menetelmällistäkin, niin tässä monet ovat sitoutuneet eri asioihin. Eli Mastercard on tarjoutunut tämän laskemaan 0,2 maksukorteissa 0,3 luottokorteissa ja Visa on tarjonnut myös hintojen laskemista 0,2-0,3 prosenttiin. Sinällään tyydyttävä tulos, mutta ei pidä unohtaa, että se koskee vain Mastercardia rajat ylittävissä maksuissa ja Visassa rajat ylittävissä liiketoimissa. Jos minä menen Ranskaan esimerkiksi, käytän Visakorttia ja sitten kymmenen jäsenvaltiota – mutta ei tärkeimmät määritellä liiketoimia. Eli valta enemmistömaksusta eivät tule vielä kyseeseen. Siis kukaan ei ole niitä vielä kyseenalaistanut. Ei se tarkoita, että kukaan mitään tee, nimittäin puolesta tilanteista tähän puututaan kansallisten kilpailusääntöjen nojalla. Me teemme läheistä työtä kansallisten viranomaisten kanssa, mutta ei se välttämättä johda riittävän nopeaan ja kattavaan lopputulokseen, että saadaan tyydyttävä tilanne sisämarkkinoilla. Eli tässä ongelmana on se, että me toimimme eri aikapuitteissa Puolassa, Unkarissa, on olemassa päätös, joka on hyväksytty, ja sitten on järjestelyjä Ranskassa kilpailuviranomaisten ja järjestelyjen avulla. Joissakin ollaan aloittelemassa tätä, yhdistyneessä kuningaskunnassa se on keskeytetty, Eli tässä on tilkkutäkki menettelyjä eri aikatauluineen. Siihen tuhrantuu aikaa pitkälle ennen kuin menettelyt on saatettu päätökseen, eikä tule mitään yhtä ratkaisua. Sekin on ongelma sinällään, koska nyt on nähtävissä, että 90 prosenttia toimitusmaksuista lähes eivät tule näiden kynnysten piiriin, joista on sovittu Mastercardin ja Visan kanssa. Jos katsoo ylipäätään eurooppalaista maisemaa, niin jos ajatellaan, niin 0,2 ja 3 ovat tietyt tasot. Valitettavasti en tuonut nyt kalvoja tänne. Jos katsoo tätä maisemaa Euroopassa, niin nähdään, että Puolassa toimitusmaksut, kuten Unkarissa, ovat jopa kymmenkertaiset verrattuna järjestelyihin komission kanssa. Se on ongelma sisämarkkinoilla. Jos tulee markkinoille uuden järjestelyn kanssa tarjoan korttia viidelle jäsenvaltiolle koko EUlle, niin vastassa on nyt se tilanne, että noissa pankkeissa, noissa maissa pankkeja edellytetään maksamaan saman verran kuin nykyjärjestelmän puitteissa. Tämä koskee kaikkia, tämä vaihtelee seurautuessa toisin, ja tiedän, että tässä on oikeusjuttuja vireillä, ja todennäköisesti maksut ovat laittomia. Ja siksi haluan puuttua tähän nimenomaan eurooppalaisilla markkinoilla, eikä se koske pelkästään korttijärjestelmiä, vaan myös internetmaksuja tai mobiilimaksuja. Ja jos ajatellaan uusia maksuvälineitä, joita on nyt lähitulevaisuudessa tulevassa markkinoille, se on todellinen ongelma. Kunkin jäsenvaltion pankilla on erilaiset odotukset toitusmaksuihin. Sitten tietenkin vähittäiskauppa kärsii, jos haluavat internetissä tarjota tuotteita, niin eivät tiedä sitten mikä on toimitusmaksu eri maissa, koska se vaikuttaa heidän asettamansa hintaan. Eikä se ole kovin helppoa, koska siinä täytyy tehdä erottelu jäsenvaltioiden mukaan. Ongelma on siinäkin, että sisämarkkinat eivät oikein toimi. Nimittäin jos vähittäiskauppa haluaa toimia ulkomailla, jossa on korkea toimitusmaksu, Puolassa esimerkiksi, ja haluaa hyödyntää alhaisempaa toimitusmaksua naapurissa, hän voi kyllä sitä hyödyntää. Hän voi käyttää toisen maan pankin palveluja esimerkiksi Saksassa, jossa Sielläkin toki on aika korkeat toimitusmaksut, mutta järjestelmän säännöt edellyttävät pankkia maksamaan toimitusmaksun siinä maassa, jossa myynti tapahtuu. Eli he ovat tavallaan umpikujassa. He voivat maksaa vain sen toimitusmaksun, joka on heidän maassa käytössä. Tässä sisämarkkinat eivät toimi, koska on tällaisia sääntöjä. Me olemme puuttumassa näihin kilpailutapauksissa, mutta siihen menee varmasti aika ennen kuin saadaan yhdenmukainen ratkaisu. Eli tämä oli vaihtoehto Ei mitään tehdä. Se johtaa nykytilanteeseen, pirstaloituneisiin markkinoihin, monin ongelmineen. Jos ajatellaan markkinoiden integrointia, tuotteiden tarjontaa Euroopan unionin mittakaavassa, se ei onnistu. Jos ajatellaan, mitä se myös maksaa kuluttajille. Jos sitten mietitään, miten säännellään, Ensimmäinen vaihtoehto on, että ainoastaan rajat ylittäviä liiketoimia säännellään. Onneksi meillä on Mastercardin ja Visan kanssa järjestelyt ja voidaan sanoa, että ne jätetään se siihen. Ja hyvässä lykyssä voidaan säännellä ehkä tilanteita myös, joissa voidaan käydä kauppaa ulkomailla ja käyttää 0,2-0,3 prosenttia, että hinnat olisivat alhaisemmat. Meidän mielestä sinällään se olisi hyvä, jolle me esittäneetkin asetuksessa – että se toteutettaisiin ykkösvaiheena ehdotusta täytäntöpantaessa. Ensimmäinen vaihe olisi, että vapautetaan rajat ylittävät liiketoimet, jos kuluttajat menevät ulkomaille tai palveluntarjoajat. Ja siitä on olemassa järjestelyjä jo. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että ei se riitä. Nyt käy niin, että varsinkin jos ajatellaan suuria toimijoita, niin he voivat käyttää tätä keskusjärjestelmää, yhtä pankkia koko EUn osalta, nimittäin niin suuret toimijat voivat päästä eroon ongelmista eri standardeina. He voivat investoida siihen myös pankkinsa kanssa. Mutta jos on pieni tupakkakauppa, niin ei kannata investoida erilaisiin laitteisiin ja mennä ulkomaille käytäkseen toisen pankin palveluja. Vaikkakin se sinällään on hyvää ja varmasti se jo alentaa hintoja eri maissa – ne niin pitäisi tyytyä tähän ensimmäiseen vaiheeseen rajat ylittävissä liiketoimissa. Eli pitäisi olla yhtäläiset toimintaedellytykset. No totta kai, kuten vaikutuksen arvioissa olemme todenneetkin, että jätettäköön jäsenvaltioiden harteille yksilöidä, mikä olisi hyvä toimitusmaksutaso heillä. Yksi ongelma on, että ei ole mitään kiistatonta järjestelmää tai menetelmää jäsenvaltioissa, mutta ongelmana on myös se, että jos näin tekisi, niin vapauttamalla rajat ylittävät liiketoimet, niin siitä annettaisiin takaa ovi myös toimijoille päästä tästä pahasta, mutta ehkä pienemmät toimijat tässä sitten kärsisivät. Viime kädessä siis on aika väistämätöntä ja myönteistä myös sisämarkkinoille saada aikaan yhtäläiset toimintaedellyt, joilla kotimaan markkinoillakin olisi samat toimitusmaksut kuin rajat ylittävissä liiketoimissa. Mikä se taso olisi sitten? 0,2, 0,3 meidän mielestämme, koska molemmat järjestelmät ovat sen hyväksyneet. Visa on hyväksynyt myös sen luottokorteissa. Nyt on huomattu, että periaatteessa ne ovat aika hyväksyttäviä ja ne eivät ole romahtaneetkaan, eli kyllä ne selviävät nämä yritykset. Ne vaurastuvat vain, koska tässä käytetään yhä enemmän korttimaksuja. Eli näin pitäisi tehdä. Olen tässä puuttunut jo vaikutusarvioinnissa erilaisiin vaihtoehtoihin, mutta sitten vielä yksi kysymys, joka tuli tälläkin esille. Entä päin kolmen osapuolen kaupalliset kortit? Tässäkin tarvitaan jotain selvityksiä, koska jos ajatellaan toimitusmaksuja ja niiden ongelmia, niin se johtuu siitä, että vähittäiskaupan toimijat eivät pysty käyttämään tiettyjä kortteja. Ne ovat niin kutsuta kuluttajakortteja, maksukortteja, joilla meillä kaikilla, jokainen meillä on kaikilla ja useimmilla luottokorttikin, siis kuluttajakortteja, jotka ovat laajassa käytössä. Jos ajatellaan maksukorttia, niin keskimäärin jokainen pitää kukarossa on puolitoista maksukorttia, mukaan lukee lapset ja vauvatkin, eli suhteessa oikeastaan enemmänkin. Meillä kaikilla on maksukortti ja haluamme siellä maksaa. Ja kaupassakin, vaikka toimitusmaksut ehkä heillä ovat korkeat, eivät voi kieltäytyä siitä. Heillä ei voi myös ylihintaa periä, koska ihmiset menevät muualle. Eli he eivät voi oikeastaan maksuihin mitään muutosta saada. Siksi meidän pitäisi panna myös kuluttajakortit tähän mukaan, kun katto asetetaan, mutta se ei ole niin tärkeää näissä bisneskorteissa, työnantajatarvoissa korteissa tai kolmen osapuolen korteissa, jotka ovat yrityksen sisällä. Amex on tyypillinen esimerkki ei sekään niin välttämätöntä ole. Koska näissä luokissa markkinaosuus on niin vähäinen, että kauppias voi sanoa, että hyvä, hyväksyn maksukortin ja luottokortin, mutta en ameksia. Tai, jos on mahdollista, sen pitäisi olla mahdollista, hyväksyn kyllä maksukorttina, mutta emme gold-korttia. Eli niitä ei välttämättä tarvita tämän katon alle, se olisi mutkikasta tässä tilanteessa esimerkiksi työnantajan kanssa tämä on hoidettava myös. Jos ei se ole tarpeen, niin emme haluaisi ottaa tätä mukaan. Mutta olemme myös sitä mieltä, liittyen juuri läpinäkyvyyteen, että maksun pitäisi olla läpinäkyvämpi. Kaupan pitäjän pitäisi myös, mitä he maksavat mistäkin kortista. Pankilla pitäisi olla yksinkertaiset maksut. Nyt he sekoittavat maksut kuukausiselvityksen saa maksusta, siitä näkee, että on hyväksytty niin ja niin monta maksumaksu, korttimaksuja. Tämä kokonaislasku ei tiedä kuinka monta maksukorttia, mikä hinta on ollut siinä, mikä luottokortissa. Ja me haluamme kaupan pitäjälle mahdollisuuden kertoa kuluttajalle, että tässä syystä hyväksy tätä kallista korttia. Eli tämä on aika olennaista. Olemme myös sitä mieltä, että jatkossa tulee varmasti mobiili laitteisiinkin jotain yhteistoiminta, että nämä eri kortit ovat siinä mukana. Ja jos nyt sallitaan, kuten nyt on tilanne, että pankit asettavat ennakkoehdon, mitä merkkiä käyttää, niin totta kai pankilla on oma lehmä ojassa tarjota kalleimpia kortteja, kun he saavat suuremman tuoton siitä. Tämäkin pitäisi estää. Niin mitä kaupan pitäjän pitäisi tehdä tämä ennakkovalinta ja sitten kuluttaja viime kädessä kertoisi, mitä hän haluaa käyttää. Tässäpä periaatteessa sen, mikä halusin sanoa näistä valinnoistamme. Sitten tuli joitakin kysymyksiä. Ehkä ainakin kolme nyt ottaisin. Ensinnäkin erilaiset markkinat. Pitää paikkansa, mutta ei pidä unohtaa, että ei niitä ole pelkästään jäsenvaltioiden kesken, vaan myös eri alojen kesken. Eli mitä sitten on halukas maksamaan luottokortin käytöstä, se on erilainen, onko sitten autonmyyjä tai supermarketin pitäjää. Eli se, mikä sitten se markkinatodellisuus on, niin sitä on vaikea selvittää. Niin Euroopan unionissa meidän mielestämme, jos ajatellaan kustannuksia, se, että niitä myönnetään ja niitä sitten käytetään, niin ei ne niin kauhean erilaiset ole, että pitäisi säilyttää nämä erot ajasta jäisyyteen. Se ensinnä. Toiseksi ei pidä unohtaa myöskään, että tämä johtuu nimenomaan toimitusmaksuistakin. Puola on hyvin hyvä esimerkki. Usein olen kuullut, että Puolassa on eri tilanne. Kaikki eivät voi käyttää korttiaan, mutta aika viime aikoihin asti, kun nyt on hyväksytty lainsäädäntö, niin Puolassa oli kaikkein korkeimmat toimitusmaksut Euroopassa. Seurauksena oli, että jokaisella puolalaisella oli kortti, mutta ei voi käyttää sitä, koska vain 80 prosentissa kaupat hyväksyivät sen. Eli seuraus siitä, että kuluttaja menee sitten automaattisesti nostamaan rahaa ja maksamaan käteisellä kaupassa. Se on se tilanne siellä. Ja se, että säännellä nimenomaan toimitusmaksu voidaan jotain ratkaistakin, koska se on paljon helpompaa myös puolalaisille kuluttajille käyttää näitä kortteja, koska kauppa saa kannustimme myös hyväksyä kortin. Puolan hallitus ei tykännyt tietenkään näistä korkeista tuomitusmaksuista. Kuten totesin, nyt on hyväksytty lainsäädäntöä. Ne saadaan keskitasolle ainakin Euroopassa. Puola on yksi niistä maista, joissa toimitusmaksut ovat ongelmaa. Sama Unkarissa, Italiassakin mietitään lainsäädäntöä ja yhdistyneessä kuningaskunnassa mietitään lainsäädäntöä. Eli se on se markkinatodellisuus. Mitä seurauksia sillä sitten on kuluttajalle? onko se sitten oikein, kun englantilaisessa tätä mainostettiin, että kuluttajat maksavat viulut. No ensinnäkin on kyse kaksista markkinoista. Maksavatko kuluttajat sitten pankkitileillään tai korttia hakiessaan, niin se riippuu lähinnä siitä, minkä verran kilpailu on pankkien kesken. Eli voiko vaihtaa pankkia? Tässä on erilaisia tilanteita hyvin selkeä tilanne, jota usein käytetään myös perusteluissa pankkien puolella tai pankkikorttijärjestelmissä, nimittäin Espanjassa sen jälkeen, kun toimitusmaksut laskivat, pankit ovat nyt perimässä korkeampia maksuja muuten, mutta ei vielä unohtaa, että se tapahtui aikoina, jolloin pankit lisäsivät kaikkien palvelujen maksuja. Luottokorttien maksut eivät ole edes nousultaan korkeimpia. Eli ilmeisesti tilanne oli sellainen, että kilpailu ei luonut riittävästi paineita maksujen pitämiseksi alhaisina. Ranskassa tilanne on toinen, koska siellä on sovittu eri kortin toimittajien välillä tästä. Ei muutoksia markkinoilla, eikä Sveitsissäkään. Yhdysvalloissa on hyvä esimerkki siitä, että hallitus laski toimitusmaksuja ja maksoi muutenkin, ja sitten väitettiin, että se johtaa muuten maksujen nousuun. Mutta ei niin käynytkään. Pankit ilmoittivat, että he perivät 50 dollaria kuukaudessa korteista kuluttajille, ai 5 dollaria kuukaudessa tilistä. Ja se oli osasyy myös siitä, että aikana syntyi tämä Occupy-liikehdintä. Eli oli mylleristä kuluttajien parissa, he eivät sitä halunneet. Viime kädessä pankit joutuvat perumaan tämän, eli maksut eivät nousseet. Se riippuu aika paljon konkreettisesta markkinatilanteesta, miten pankit reagoivat. Kilpailu olisi hyvä asia pitämään kurista tämän. Ja sitten ihan lopuksi innovointi. Totta kai tässä on kuultu järjestelmistä myös pankkien puolelta, että jos ette anna meidän jatkaa tätä kyökin kautta perittävää maksua, niin sitten me voi maksaa innovointia. Se on tärkeää varsinkin mobiili- ja internetmaksuissa. Tästä ongelmana on se, että historia on osoittanut, että ei koskaan ole mahdollista luoda yhteyttä toimitusmaksujen ja innovoinnin välillä. Yhdysvalloissa oli selvä tilanne, että toimitusmaksut olivat kaikkein korkeimmat, kaikkein vanhoimmissa korteissa, joissa piti allekirjoitus antaa. Ne eivät ole turvallisia, ne olivat hankalia, tehottomia, mutta pankit kuitenkin niitä edelleen tarjosivat, koska toimitusmaksut olivat korkeat. Eli ne kääntyvät itseään vastaan itse asiassa innovointia ajatellen. Jos ajatellaan mobiili- ja sähköistä maksua, niin suuri osa investoinneista näihin aloihin joudutaan tekemään nimenomaan sillä puolella, kun pankit ovat tarjonneet tai myös kaupan puolella. Eli tässä joudutaan maksamaan vielä enemmän, eli niitä nyt lasketaan. Ei ole vakuuttuneita, että tässä on yhteyttä innovoinnin ja toimitusmaksujen välillä viime kädessä olemme sitä mieltä, että jos innovointia halutaan aikaan saada Euroopassa, niin valitkoon kuluttajaa. Kuluttaja valitkoon, haluakoon rahoittaa mobiilia vai sähköistä maksua. Ei ainakaan salaisella verolla sitä pidä rahoittaa. Tämän halusin sanoa. Well, thank you very much indeed for, um... Kiitos. Emme ollenkaan kaivanneet noita kalvoja teidän esittelynne ja selityksen olivat oikein selkeitä ja kiitos, että näin annoitte meille näitä taustatietoja. Paljon aikaa tässä nyt ei ole jäljellä. Mielestäni kuitenkin vastasitte useimpiin kysymyksiin. Annan herra Billonin puheenvuoron. Haluatko joku muu kommentoida? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia jäseniä, jotka osallistuvat keskusteluun, kaikkia varjoesittelijöitä, yksittäisiä jäseniä. Totta kai haluan kiittää myöskin komission edustajaa loistavasta alustuksesta. Ja uskon, että kaikki kysymykset ovat tärkeitä kysymyksiä vastattaviksi, joten odotan hyvää yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa, eri poliittisten ryhmien varjojen kanssa. Kiitos paljon. Well, um... Aikataulu on sellainen, että meidän pitää saada lausunto aikaiseksi nopeasti, jotta edistämme asiassa kuluttajien näkökulmasta. Tämä on tietysti myös tärkeää. Eli tarkistusten jättämisen määräaika on 10. joulukuuta. Varmasti varjastelijat tapaavat ennen sitä. Ja komissio varmasti lähettää nuo esitelmänsä kalvot meille, jotta saamme kaikki tiedot käyttöömme, jotta voimme ymmärtää tätä hyvin tärkeää, mutta monimutkaista aihetta. Sitten 22. ja 23. Eh, tammikuuta käsittelemme, käsittelemme tarkistuksia ja talousasiain valiokunnassa 20. helmikuuta asiasta äänestetään. Ja sitten näemme, mitä Kreikan puheenjohtajakausi tekee asian suhteen. Toivottavasti asiassa edistytään nopeasti. Kiitos paljon valmistelijalle ja kiitos komission edustajille ja hänen tiimilleen. Varmasti tapaamme uudelleen sitten, kun käsittelemme tarkistuksia. Eli kokouksemme jatkuu kolmelta tänään, tänä iltapäivänä, kun jatkamme kuulemistilaisuudella eurooppalaisesta sähköisen viestinnän sisämarkkinoista. Toivottavasti monet teistä tulevat paikalle. Meillä on paljon mielenkiintoisia puhuja ja keskustelun aiheita. Kolmelta siis kuulemistilaisuus. Ja herra Koferati on silloin puheenjohtajana, jotta minä voin olla roolissani esittelijänä. Kiitos kaikille ja kiitos erityisesti komissiolle.